Bene, eh, per favore, colleghi. Mm, olkaapa hyvät kollegat, voisitteko istuutua, niin voisimme aloittaa kokouksemme tänään. Con eh, il voto della... Suoritamme äänestyksen päätöslausumaesityksestä liittyen Albanian yhdentymiseen Euroopan unioniin. Voisitteko ystävällisesti istuutua? Vi di inserire la... Pankaapa äänestyskorttinne laitteeseen. Voimme niitä testatakin, toimivatko. Ja sitten, jos vielä olette unohtaneet kortin, niin voitte vielä sen hankkia. Vankapa nyt kortti laitteeseen. Una prova kokeillaanpa. Äänestystesti siis. Painakaa nyt nappia, se mitä nyt haluatte painaa. Prego, la, è aperta la prova. Kun äänestys alkaa, virallisesti meitä 39, 30 on äänestänyt, 39 on korttiaan pantu laitteeseen. Qualcuno vuole, vuole indicare che non funziona la... Jos jollakulla laite ei toimi, niin uumenräytteen lähetetäänpä teknikko. Täytyypä kysyä. Vabbè, manca ancora un sacco di gente. E a Brock? In ordine? Bene, allora... Uh, sì. No niin. Aika moni on laittanut kyllä kortin, mutta ei äänestänyt. Kai me nyt voimme kuitenkin aloittaa. Ah, sì. Va bene. Allora. Hyvä. Aloitamme siis äänestyksen. Alvanian esityksestä Kohta yksi tarkistus kahdeksan. Äänet puolesta. Kädet ylös vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Yhdeksän. Kahdessa osassa ensimmäinen osa, osas, ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Yksitoista puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissitarkistus esittelijältä äänet puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Eli sitten seuraavaksi tarkistuksen 20, toinen osa, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 21 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 22 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 23 vain sanoihin Democratic Elections asti puolesta vastaan pyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 26. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan. Sanoisin kyllä hylätty. Hylätty. Toinen osa. Haluatte tarkistuttaa. Hyvä. Eli äänestys alkaa. Ensimmäisestä osasta tarkistuksessa 26 äänestys alkaa. 52 korttia, 49 äänestänyt, 50 äänestänyt, äänestys päättyy. 23-21, 6 hyväksytty, toinen osa raukeaa kompromissin myötä. 27 puolesta, 27 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Seuraavaksi tarkistus Suullinen tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 31 puolesta yhdeksän, siitä ei äänestetty. Siis 31. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi 2. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Andiamo all'emendamento 46. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 vain sana petty. 49 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan. En nähnyt oikein kunnolla. Tarkistetaanpa 52 äänestys alkaa. Koneellisesti siis. Votazione elettronica pre... Äänestys koneellisenakin. 51. Neljä äänestä. Äänestys päättyy. 33.17 <clears throat> hyväksytty. 53 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Te olette nyt jo väsymässä. Nostakaa kunnolla käsi ylös tai muuten olemme tarkistamaan koneellisesti. 54 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 55 Mielestäni tässä nyt oli enemmänkin se, no 54 tarkistetaan koneellisesti. 54 koneellinen tarkistus. Nostakaa käsi kunnolla ylös, muuten en onnistu näkemään kunnolla. 55 korttia, mutta 52 ääntä annettu. Äänestys sulkee. 41 puolesta hyväksytty. 50, seuraava puolesta vastaan, tyhjä 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59, 58, rauke 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 73 puolesta vastaan. No, kyllä täytyy tarkistua. 73 äänestys alkaa koneellisena. Äänestys alkaa. 55 korttia, 52 annettu ääntä, äänestys suljetaan, niin 24-27 hylätty. 74 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan hyväksytty. 77 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan. No, Täytyy tarkistaa. että 78 äänestys alkaa. 78. 55 korttia, 53 annettu ääntä. Äänestys suljetaan. 31-21 puolesta. No 31-22, mutta kuitenkin enemmän vihreitä eli hyväksytty. 79 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 81 vastaan. Tyhjää hylätty. 82 puolesta. Voti contrari, astenuti. Hyväksytty 83 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan. Se on hyväksytty. Sitten kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 92 suullinen nyt puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 ja 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty 95. Täällä on pyydetty tarkistettavaksi 93-94. Äänestys alkaa. 93-94. Koneellinen äänestys. Äänestys päättyy. 25-28 hylättyy. 95. Siitä äänestämme. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Mah. Täytyy tarkistuttaa tämäkin. 95 äänestys alkaa. Thank you. 56 korttia, 54 annettu ääntä, äänestys päättyy 26-25 yhdellä äänellä hyväksytty. No, siis puolesta 27 puolesta 25. Hyvä hyväksytty. 100 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 102 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 ei kun raukeaa. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 105 puolesta vastaan tyhjää, no, ylätty luulisin. 106 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 108 ei raukeaa. 109. Kahdeksan osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, no sanoisin hylätty, mutta tarkistetaanpa. 109 ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. seitsemän korttia, 55 annettu ääntä. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. 33.22 hyväksytty. Toinen osa, äänet puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. 110 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 111 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 112 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 114, 14, 114 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljä ei. Neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten koneellinen loppuäänestys koko lausuntoluonnoksesta äänestys alkaa. 61 korttia, 59 annettu ääntä, 60 annettu ääntä, äänestys päättyy. Allora 59, 59 plus yksi, eli 60 puolesta yksi vastaan ei tyhjään ja onnittelut esittelijälle, valmistelijalle. Sitten äänestämme Onnittelut esittelijälle seuraavaksi. Päätöslauselmaesitys Kosovon yhdentymisestä Euroopan unioniin. 30 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdessa osassa tarkistus 31. Anteeksi, kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32, no, no, se on nyt ihan selvää. 32-33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34. Siis eriltä osin 34 vastaan. Koneäänestys 34. Ei, no, tutti insieme, tutti insieme. Kaikki yhdessä, kaikki kohdat yhdessä. Niitä on kolme oh, kohtaa, mutta yhdessä. Yks, yksittäinen äänestys. 63 korttia, 62 annettua ääntä. Äänestys päättyy. 26, 35, 1 hylätty. 35 puolesta vastaan. Tyhjää, no hylätty sanoisin, mutta No niin, 35. Koneäänestys alkaa 35. Aperta la votazione sul 35. 63. 63. korttia. 61 annettu ääntä. Äänestys päättyy. 31, 27 hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 Haluatte puhua? Presidente, no puedo atender bien la votación porque en el PP... Minä en voinut osallistua äänestämään, koska EPPllä ei ole tätä äänestysluetteloa ja sen takia meillä tässä on suoma, su, huomattavia ongelmia. Sí, no puedo escuchar bien, eh, no puedo seguir bien la votación. Ei, ei äänestys näin voi toimia. No, si lamenta che il PPE a dire a, a favore. Eh. <laughs> Va bene. <laughs> allora, eh, No, keskittyminen edellyttää hiljaisuutta salissa. Totta kai pyydän kollegani voisivat äänestys osviitan antamaan kättä nostamalla. Pe- peukalo ylös tai peukalo alas, parempi näin. 40 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 42. Siinä on erinäisiä osia, mutta niistä äänestetään yhdessä. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 niin siinäkin osia, mutta niistäkin sitä yhdessä äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää. No, no en ihan tar- tiedä, menikö nurin. Äänestys alkaa 45, Sano puheenjohtaja. Io ho una lista di voto con due parti. No, ma perché, perché solo se il 41 o il 43 eh. hanno adottato... No, no, è unico. 40, 63 korttia, 62 annettu ääntä, äänestys päättyy. 33-29 läpi menee. 46 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 48 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 49 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. No, sanoisin, että 49 ensimmäinen osa koneäänestys alkaa. Koneäänestys siis. Ensimmäinen osa 49. Äänestys päättyy. 28.34 hylätty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kolmas osa puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 50 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 51. Kaikki osat yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty 52 ja 3 puolesta vastaan. Ei ole ihan selvää. Koneäänestys 52 ja 3. Äänestäkääpä 52 ja 3 koneäänestyksenä. 64 korttia vanto. 62 ääntä annettu. Äänestys päättyy. 31, 28 läpi meni. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 puole... Kyllä, 56 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty 57 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty 58 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty 59, kaikki osat yhdessä, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty 60 puolesta, vastaan, tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 kaikki osat yhdessä äänet puolesta vastaan tyhjää. No, vaikuttaisi hyväksytyltä, mutta tarkistetaanpa. 61 koneäänestys. Äänestys alkaa. 64 schede inserite, 61, 62. 62 ääntä annettu äänestys päättyy. 29, 30. Siis 31. Ei mennyt läpi, vaikka tiukka olikin. 64 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 66 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Ei kun anteeksi, hylätty, puheenjohtaja korjaa. Näin kyllä ihan oikein, mutta sanoin väärin, hylätty.

64 vot... 64 ääntä annettu, 63 ääntä annettu, 1944 hylätty. 67 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 75 ja 106 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Mm, no, ei ole selvää. Toinen osa 75 koneäänestyksenä. 64 korttia pantu, 61 ääntä, 62 ääntä annettu, äänestys päättyy. 28.34 hylätty. 29 puolesta siis. 76 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjään hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 86 puolesta vastaan. Ei ole ihan selvää. Koneäänestys 86. Äänestys alkaa. 64 korttia, 63 ääntä annettu äänestys päättyy. 33, 30 hyväksytty. 87 puolesta niin tota, nämä, nämä raukeavat, nämä kolme. Eli 89 osat yhdessä puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 90 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja liikki seuraavaksi kompromissin kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 103 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 112 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 113 puolesta vastaan tyhjää Hyväksyt 114 puolesta vastaan tyhjää hylätty 115 puolesta ei Eero nyt meni väärin. Hyväksymme 113, 115 raukia, eli nyt 116. Äänet puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 117 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. No, hyväksytyltä vaikuttaa, mutta ei se ollut ihan selvää. Toinen osa 117. Äänestys alkaa, koneäänestys. äänestys. 64 korttia, 62 ääntä annettu, äänestys päättyy, 40-20 selvästi läpi, mutta ette perustaneet käsiä kunnolla. Sattumalta arvasin oikein. No hyväksytty kuitenkin 118 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sat, siis peruttu 120, eli nyt 121 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Suurinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 123 puolesta vastaan nyt täytyy tämä äänestyttää. 123 koneäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys on auki. 64 korttia, 62 ääntä annettu äänestys päättyy. 34, 28 puolesta. Hyväksytty. 124 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 126 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 127 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 128 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty toinen osa, anteeksi hylätty, toinen osa puolesta, vastaan. Meidän täytyy tarkistuttaa toinen osa 128. koneäänestys. Äänestys alkaa. 64 korttia, 63 ääntä annettu, 41, 22 läpi meni, hyväksytty. 129 puolesta vastaan tyhjää hylätty 130 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 131 puolesta vastaan tyhjää hylätty 132 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 133 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 134 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Suullinen tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 135 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 136 ja 160 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 137 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 139 peruttu ja 40kin, eli 141 puolesta vastaan. No, en kovin tarkkaan osaa sanoa, olen pahoillani, mutta ette kunnolla nosta käsiänne ylös. 141, kun äänestys alkaa. 64 korttia, 63 ääntä annettu äänestys päättyy. 45, 17, selvä enemmistö puolesta, mutta en näy käsiä kunnolla. Läpi meni. 142 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 143 puolesta. Niin. 142 koneäänestys. 142. Äänestys alkaa. 64 korttia, 63 ääntä, äänestys päättyy, 23, 40, hylätty. 143 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 144 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 145 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 146 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 147 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 148 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 149 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 105 149 koneäänestys alkaa. 149, 64 korttia, 62, 62 äänet, ääntä annettu äänestys päättyy. 28-33. No, 34 vastaan. 28 puolesta hylättyä. 150 puolesta vastaan. Tyhjää hylättyä. 151 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 152 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 153, 154 ja 155 identtiset puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 156. Kyllä se oli ihan selvää. No, 153, 154, 155. Koneäänestys. Kuusikymmentäneljä korttia, 61 ääntä annettu. Äänestys päättyy. 18.42, <laughs> kuten huomaatte, hylätty. 156. 156 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 157 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 158 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 159 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 161 puolesta vastaan tyhjää hyväksymme 136, 161 raukia, siitä järjestetään olen pahoillani, menin Jukkasen hitaammin seuraavaksi. 162, 163 ja 164 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 165 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 166 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 167 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 168 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten johdantosokappaleet 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 siis hyväksyimme 19, ei kun hylkäsimme sen, eli 20, 20 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 22 21 tarkistetaan koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Kyllä se nyt selvä oli. 21, 21. Joskus on hyvä tarkistuttaa. Äänestys päättyy. Hylätty 12.46.22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Ei niin 26 nyt kuitenkin tarkistetaan, eli koneäänestys 26. Kuusikymmentäkolme korttia, 20, 62 ääntä annettu, 42, 16 hyväksytty. 26 puolesta. 27 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjylä, hylätty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Hylätty. 28 puolesta vastaan. Ja minä tarkistuttaisin, eli 28 äänestys alkaa koneäänestyksenä. 63 korttia, 61 ääntä annettu, äänestys päättyy. 34-27 hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Numero yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi puolesta vastaan selvä. Koneäänestys tarkistuksesta kaksi. 63 korttia, 62 ääntä annettu, 33-27 hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Nelonen puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5 ja 6 peruttu, 7 ja 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta kohdalta tarkistus 9 ensimmäinen osa puolesta vastaan. Selvä. Ensimmäinen osa yhdeksästä koneäänestyksen äänestys alkaa. 63 korttia, 61 ääntä annettu, äänestys päättyy. 28, 28. Hautala puolesta 29 läpi menee. Sitten toinen osa tarkistuksesta 9 äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 11 puolesta. Vastaan tyhjää. No, hyväksytty sanoisin 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 ja 16. Ei niin, niin hyväksyttiin. Erehdyin, mutta kädet kyllä nousivat oikein. 15 ja 16 puolesta vastaan hylätty. Sitten loppuäänestys koneäänestyksen äänestys alkaa. Siis 63 korttia, 61 ääntä. Äänestys päättyy. 45, 14, 46 Kun ne kaikki toimi, onnittelut esittelijälle, hyväksytty. Sitten Seuraavaksi toimitamme äänestyksen Islannista. Tarkistus, suljetin tarkistus kolme. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Suullinen tarkistus neljä. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 15 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 16 raukeaa sitten 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty sitten 21 puolesta vastaan me hoidamme tämän koneäänestyksenä. 21 koneäänestys alkaa. Kuusikymmentä korttia, 57 ääntä. Äänestys päättyy. 34 hylätty, 22 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi kaksi. Äänestys siis äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eikö kelpaa? No niin, avaamme koneäänestyksen kompromissi kolmen toisesta osasta. Äänestys alkaa. 59 korttia, 56 ääntä annettu, äänestys päättyy. Hylätty 26.30. Sitten 31. In questo caso allora vale la prima parte. Votiamo il 31. Ah, vale la prima parte. Va bene, 37. Siis Tässä mennään nämä välissä olevat yli, koska ensimmäinen osa hyväksyttiin kompromissi kolmosessa. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 45 puolesta vastaan. No, hylätty sanoisin. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi Brokilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisi puolesta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 vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi puolesta. Ei kun se meni läpi, tämä suullinen tarkistus. Seuraavaksi suullinen tarkistus kaksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Koneäänestys. Äänestys alkaa. 56 korttia, 54 annettua ääntä, äänestys päättyy. Yksi vastaan, ei yhtään tyhjää. 53 puolesta onnittelut esittelijälle. Hyväksytty tämä päätöslauselmaesitys. No. Ultimo voto. Viimeinen äänestys. Eurooppalaiset satelliittikamikot ohjelmat. Kohta yksi tarkistus 1 peruttu, kolmonenkin eli suullinen tarkistus 1 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, kakkonen puolesta vastaan, tyhjää hylätty, tarkistus 4 puolesta vastaan, tyhjää hylätty, 5 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan ai yhdeksän. Sanoinko kymmenen? Tarkoitin yhdeksään Yhdeksästä äänestämme äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys koneellisena. Äänestys alkaa. Viisikymmentäkuusi korttia. 53 annettu ääntä. Ja sitten Uumen Räytteen, joka äänestää puolesta. Simple, simple to tell you. Puheenjohtaja, voisin vain todeta, että me aloitimme ajoissa äänestyksen ja se toi, hoiditte asian erittäin tehokkaasti, joten onnittelut teille hyvin onnistuneesta äänestyksestä. Kiva. Kiitoksia. Joskus on kiva saada tällaisia hyväilyn sanoja kaunilta rouvalta. No niin. 41.34 meni onnittelut esittelijättärelle. Äänestysistunto päättyy. Pidämme muutaman minuutin tauon ja sitten jatkamme kolmen minuutin kuluttua.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 Bene, va bene allora. Eh, cari colleghi, possiamo per favore prendere posto per... Voisitteko istuutua, kollegat, voisimme ruveta kuuntelemaan tohtori Mingarellia, varapääjohtaja komissiosta. Hän on vastuussa muun muassa Välimeren maista. Meillä on täällä tilaisuus kuulla suhteittemme kehityksestä Libyan kanssa. Libyahan ei ole osallistunut näihin naapuruusmekanismeihin, eli tämä on vähän erityislaatuinen tilanne. Tämä liittyy meidän aikaisempiin kokouksiin viime vuoden syyskuussa ja tämän vuoden tammikuussa. Säännöllisesti siis me saamme tietoja ja se on myös meidän velvollisuutemmekin. Se on yhteistä vastuutamme. Me olemme tarkkaan seuranneet näitä neuvotteluja, jotka ovat käynnissä. Ja totta kai Haluamme taata sen, että varsinkin jos ajatellaan ihmisoikeuksia, niin kaikki toteutuu kunnolla. Kiitokset myös kollega Panzerille, joka on järjestänyt näitä, tämän tapaamisen. Hän on puheenjohtajana Maghreb-maista vastaavassa valtuuskunnassa. No, pitemmittä puhe, puhetta annan puheenvuoron tohtori Mingarellille ennen keskustelua. Hän voi kertoa meille. Olkaa hyvä, tohtori Mingarelli. Kiitokset puheenjohtaja. Niin nyt neljättä kertaa minulla on mahdollisuus saapua tänne kertomaan uudesta puitesopimuksesta unionin ja Libyan kanssa. Ja kiitän teitä kutsusta sekä minä että kollegani siitä, että saamme tulla nyt kertomaan mitä ja minkälaisia edistysaskelia olemme saaneet aikaiseksi ja mitä vaikeuksia meillä on. Toki me jatkamme neuvottelujen aikana yhteydenpitoa teihin kertoaksemme, missä mennään ja minkälaisia vaikeuksia sitten on ollut ja saadaksemme myös neuvoja teiltä ongelmista ja vaikeuksista ylipäästäksemme. Ja tämä tietysti artiklan 218 sopimuksessa mukaisesti, jossa sanotaan, että komission täytyy mitä parhaiten ja laajimmin ottaa Parlamentin mukaan sopimusneuvotteluihin. Kuten tiedätte, niin me olemme saaneet neuvottelumandaatin neuvostolta vuonna 2008 heinäkuulta ja marraskuussa 2008 aloitimme neuvottelut. Marraskuun 2008 ja tämän päivän välillä me olemme seitsemän neuvottelu kierrosta järjestäneet sekä Triporissa että Brysselissä. Ja 8. ja 9. kesäkuuta me järjestimme tuon seitsemännen kokouksemme eh, Tripolissa. Missä siis neuvotteluissa nyt ollaan menossa? Tähän päivään mennessä me olemme onnistuneet väliaikaisesti päättämään kolme eh, tulevan sopimuksen otsaketta ja nämä, seuraavat, nämä ovat seuraavat yleispääperiaatteet, jotka ohjaavat meidän suhteitamme ja rahoitusyhteistyö, eli se, miten me, minkälaisia välineitä ja keinoja meillä on yhteistyötä teknisesti ja taloudellisesti aikaansaada tulevina vuosina. Ja sitten vielä yleiset toimielinsäädökset. Periaatteessa me siis olemme päässeet yhteisymmärrykseen tällaisesta toimielinten rakenteesta tulevaisuutta varten ja me olemme myös väliaikaisesti saaneet neuvottelut siis päätökseen näistä kolmesta aihealueesta. Seitsemännessä kokouksessa me neuvottelimme erityisesti kaikista näistä otsakeista poikkeuksena kolme kohtaa, ja tässä sitten esimerkiksi kauppa ja säädösyhteistyö, joista me emme ole päässeet minkäänlaiseen tekstiyhteisymmärrykseen libyalaisten kanssa, ja ne kollegamme, jotka tekevät työtä tämän kohdan edistämiseksi tarvitsevat myös jäsenvaltioiden hyväksymisen. No kaikista niistä asiakokonaisuuksista, joita olemme noin viikko sitten Libyassa käyneet keskusteluja, olemme päässeet eteenpäin. Ja erityisesti niistä asioista, jotka liittyvät poliittiseen vuoropuheluumme, taloudelliseen yhteistyöhön ja alueelliseen yhteistyöhön se aihekokonaisuus, joissa vaikeinta oli käydä neuvotteluja, ovat tietysti liittyvät tietysti kauppaan. Tämä ei tietysti ole mitään uutta. Minä olen kertonut teille tästä jo ennenkin. Ja sopimuksen kauppaa neuvottelijoilla on hirveän paljon työtä yhteisymmärrykseen pääsyssä libyalaisten kanssa. Ja minä tämän erityisen tarkasti haluan tehdä teille selväksi, koska lähes suurin osa näistä neuvotteluista, joita käymme kumppanuussopimusvaltioiden kanssa Ukrainan, Venäjän, ja sitten tulevaisuudessa myös kaukaa valtioiden kanssa ja Syyrian, valti, Syyrian kanssa, jonka kanssa on päästy sopimukseen, mutta sitä ei ole vielä allekirjoitettu. Ja Irakin kanssa on tehty sopimus, mutta sitä ei vielä ole sitten lopullisesti hyväksytty. Ja hankalin neuvotteluosa on joka ikinen kerta tuo kauppa ja nyt sitten tästä poliittisesta vuoropuhelusta seuraavaa. Libyalaiset eh, ovat osoittautuneet hyvinkin avoimiksi meidän keskusteluissamme ja hyvin vastaanottavaisiksi myös ja tahtoneet myös eh, todella käydä läpi meidän ehdotuksiamme. Ja tämä tarkoittaa sitä, että me olemme lähes tulkoon päässeet poliittisesta vuoropuhelusta loppuun tulokseen. Libya on hyväksynyt ihmisoikeuksista ja kansanvallasta käytävän vuoropuhelun ja näitä me olemme viimeisten vuosien aikana erityisesti korostaneet kaikkien kumppaneiden kanssa heti neuvottelujen alusta. Alusta lähtien Libyan kanssa ei ollut selvää, että Libya ne hyväksyisi, mutta Libya on nyt kuitenkin hyväksynyt tämän ja hyväksynyt vuoropuhelun ihmisoikeuksista ja kansanvallasta meidän kanssamme. Ja he ovat myös hyväksyneet ähm, äh, joukkotuhoaseiden torjunta, äh, sopimuksen ja terrorismin torjunta kohdan ja hyväksyneet myös meidän ihmisoikeuksia koskevan peruslausekkeemme. Ja tämä lauseke yleisesti sanoo, että kuka tahansa voi sopimuksen toteuttamisen keskeyttää, mikäli on sitä mieltä, että toinen osapuoli ei eh, ollenkaan näitä ihmisoikeuksia ja kansanvaltaa perusperiaatteita eh, noudata. No, tämä soveltaminen on tietysti toinen puoli, ja minä, minä muistuttaisin juuri tästä. Libyalaiset ovat libyalaisilla on edelleenkin ongelmia, huomattavia ongelmia lisätä sopimukseen viittaus eh, Rooman asiakirjasta ja sitten kansainvälisestä rikosoikeustuomioistuimesta. Ja näissä seitsemän, eh, seitsemässä neuvottelussa jo ei puhuttu, eh, ei, ei haluttu hyväksyä tuota Rooman, Rooman tekstiä. Ja tässä me olemme päässeet nyt tietynlaiseen välitysratkaisuun, joka tarkoittaa sitä, että libyalaiset mahdollisesti hyväksyisivät viittauksen siihen, että ei voida hyväksyä rikoksia, vakavimpia rikoksia kansainvälisen yhteiskunnan näkökulmasta ja kyse on tietysti joukkotuhosta ja ihmiskunnan vastaisesta toiminnasta ja sitten sotarikoksista. Eli kyse on siitä, että ottaisimme mukaan tähän sopimustekstiin viittauksen yhteisestä sitoutumuksestamme sekä unionin että libyalaisten välillä siten, että sellaiset rikokset, jotka, joita kansainvälinen yhteisö pitää kaikista vakavimpina, jotka äsken mainitsin, eivät jää rangaista, rangaistamattomiksi. Ja ja mahdollisesti me voisimme nyt sitten tämän väkitysratkaisun kanssa edetä libyalaisten kanssa, mutta he ovat suoraan meille sanoneet, että viitaus Roomaan ja kansainväliseen rikostuomioistuimeen on heille tuo viimeinen kohta ja he eivät halua niitä hyväksyä. Monien muiden valtioiden kanssa me olemme käyneet neuvotteluja myös näistä samoista asioista ja jotkut, joitakin niitä pidetään tärkeinäkin unionin kumppaneina ja ovat kieltäyneet viittauksen tähän kansainväliseen rikosoikeustuomioistuimeen joka tapauksessa. No tästä poliittisesta vuoropuhelusta siis muista kohdista on päästy yhteisymmärrykseen. Ja sitten tuosta siirtolaispuolesta, maahanmuuttoasioista, siinä on montakin avointa ja vaikeaa kohtaa. Ensimmäinen vaikea asia toki on eh, takaisinotto laittomien maahanmuuttajien takaisinotto jotka eivät ole Libyan kansalaisia, mutta jotka ovat kulkeneet Libyan kautta. Ja mm, e, etenkin kvartumista puhun. Ja tässä kyse on tietysti kolmansien valtioiden ja naapurivaltioiden kanssa tehtävistä takaisinottosopimusperiaatteista. Yleensä aika helposti myös muut valtiot hyväksyvät ottaa, ottavansa takaisin sellaiset laittomat kansalaiset, jotka ovat kotoisin juuri tuosta kysyisestä valtiosta, eli libyalaiset vaikeuksetta, vaikeuksitta hyväksyvät Libyan kansalaiset, jotka ovat saapuneet unionin alueelle laittomasti, mutta eivät tietysti kovinkaan helposti hyväksy takaisinottoa kaikkia niitä Saharan eteläpuolisesta Afrikasta saapuvia maahanmuutta, laittomia maahanmuuttajia, jotka kulkevat Libyan kautta tänne meidän rajojemme sisäpuolelle. Eli kolmansien valtioiden, muiden valtioiden kuin libyalaisten hyväksyminen takaisinotto NATO-sopimuksessa on äärimmäisen vaikeaa ja tämä on heille myös sitten tuo, tuo tarkka raja näissä neuvotteluissa. No me olemme tässä nyt kymmenisen vuotta keskustelleet takaisinottosopimuksesta Marokon kanssa ja sopimukseen ei päästä Marokonkaan kanssa kovinkaan helpolla eikä ole vieläkään päästy näistä juuri kolmansien muiden valtioiden kansalaisten kuin Marokon kansalaisten takaisinotosta. Eli tämä ei ole sinänsä mikään erityisongelma, joka koskettelee pelkästään Libyaa, vaan tämä koskettelee kaikkia meidän naapureitamme. Sitten vaikeuksia meillä on myös tässä maahanmuuttopuolessa ongelmana turvapaikanhakijoiden kohtelu. Me toki pidämme kiinni siitä, että Libya takaa poliittisen turvapaikanhakijoiden turvallisuuden ja myös tätä palauttamattomuusperiaatetta noudattaisi, mutta Libya ei kuitenkaan kuulu tähän vuoden 1951 Geneven pakolaisyleissopimukseen ja turvapaikanhakijoiden yleissopimukseen, eikä sillä näyttäisi olevan mitään innostustakaan liittyä siihen, eikä aikomuksiakaan liittyä siihen kovinkaan äkkiä lähitulevaisuudessa. Ja Tämä on myös huomattava vaikeus, koska me tietysti toivoisimme saavamme allekirjoituksen myös tähän puitepäätökseen päästäksemme eteenpäin turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten tilanteen edistämisessä Libyan kohdalla. Niitähän on, näitähän, näitä henkilöitähän siellä on huomattavat määrät, kuten tiedätte. Eli tämä nyt on kuitenkin jumissa ja koetamme löytää tähän välitysratkaisuun mitä pikimmin. No, tästä asiasta tulee vielä huomauttaa, että Libya on hyväksynyt viittauksen tuohon norifulmaan, tuohon palauttamattomuusperiaatteeseen, kun kyse on kansainvälisestä suojelusta, joka on myönnetty näille pakolaisille tai turvapaikanhakijoille. Eli kyse ei ole siitä, että vielä on pakolaisasemasta, vaan tässä kyse on siitä, että ei palauteta eikä lähetetä kotiinsa sellaisia maahanmuuttajia, jotka, jotka tarvitsevat kansainvälistä suojelua. Eli me olemme ikään kuin päässeet askeleen eteenpäin. Me emme ole vielä saaneet sitä aikaiseksi, mitä todellakin toivoimme, mutta me olemme pikkuisen eteenpäin tässä nyt päässeet toimivaltuutuksemme toteuttamisessa. Toki maahanmuuttopolitiikassa ja viisumipolitiikassa libyalaiset samoin kuin kaikki muutkin naapurit pyytävät viisumihelpotusmenettelyä. helpotusmenettelyä tietyille kansalaisillensa, tietyille kansalaisryhmillensä ja erityisesti lyhytaikaisien, lyhytaikaisten viisumien helpotuksesta, mutta, mutta meillä ei ole jäsenvaltioiden lupaa tällaista lauseketta tekstiin ottaa. Ja sitten vielä lopuksi tuo kauppa-asia. Minä puhuinkin tästä jo ja haluaisin vielä muutaman sanoa, sanan sanoa. Kuitenkin kaukana sopimuksesta vielä ollaan. Erityisesti meillä on seuraavat ongelmat edessämme. Kauppa-asioista vastaavat neuvottelijamme ovat sanoneet, että Libya on kansainvälisessä kaupassa viimeisten kymmenien vuosien aikana suljetun taloutensa vuoksi joutuneet huomattaviin vaikeuksiin ja näin siis peruskäsitteet kauppasopimuksissa ovat libyalaisten kanssa aivan hämäriä ja niitä täytyy sitten selostaa libyalaisille. Eli tässä kauppakysymyksessä ikään kuin lähdetään ihan nollasta ja tähän menee hivenen enemmän aikaa selostaa semme asiaa kuin sellaisten kanssa, jotka jo, joilla on jotain kokemusta jo kauppakysymyksissä. Ja tämä, nämä asiat ovat myös erittäin teknisiä, mutta se täytyy muistaa. Ja toinen syy kauppakysymyksissä on se, että tähän sopimukseen otettaisiin maailman kauppajärjestön eh, eri säädökset. Ja tätä toki sitten kovasti epäillään, epäröidään tuolla Libyan suunnassa. Meillä on, meidän on ollut vaikea saada Libyan libyalaiset hyväksemään tuo standstill-lauseke, eli tariffien jäädyttämislauseke neuvottelujen aikana tuli tarifien muuttamatta, muuttamatta jättäminen tiettyjen, eh, tämän tietyn neuvotteluajan sisällä, mutta libyalaisten mielestä tämäkään ei ole itsestään selvä asia. No, joka tapauksessa Äh, siellä käydään läpi omaa talouslainsäädäntöä, erityisesti tulli, äh, tariffi, tullimaksukysymyksissä ja sen takia he epäröivät nyt neuvotteluissa meidän ehdotuksiamme, mutta joka tapauksessa näitä kauppakysymyksiä on ollut vaikea viedä läpi Libyassa, Libyassa ja meidän kollegamme ovat kovasti miettineet, miten tämä asia parhaimmalla tavalla selitettäisiin libyalaisille ja me aiomme ajatella, järjestää tällaisia Tajepsin kautta järjestettyjä järjestettäviä seminaareja täällä Brysselissä, voidaksemme sitten selostaa libyalaisille unionin lainsäädäntöä tietyillä, tietyillä alueilla, alueilla, aihealueilla ja olemme halunneet sitten järjestää tällaisia teknisiä kokouksia myös näiden varsinaisten kokousten välillä, voidaksemme mennä eteenpäin asioissa, koska molemmat, tasa, molemmat osapuolet ovat toivoneet, että neuvottelut vuoden loppuun mennessä, mikäli mahdollista, saataisiin päätettyä. Se on tietysti hyvin kunnianhimoinen tavoite, koska tuossa ihan oven takanahan tuo vuoden loppu jo on, mutta kuitenkin tuossa syyskuussa, marraskuun puolivälissä, joulukuussa käytävissä neuvotteluissa ei ole aivan mahdotonta päästä neuvotteluista, ainakin olennaisimmista avoimena olevista kohdista päästä vielä yhteisymmärrykseen. Mutta minä kuitenkin korostan sitä, että on vielä poliittisiakin hankalia asioita, joissa kumpikin pysyy poteroissaan ja näin on varsinkin kauppakysymyksissä vielä tiettyjä epävarmuustekijöitä olemassa. Tähän voi nyt sitten päättää yhteenvetoni neuvotteluista Libyan kanssa. Ja vielä sanoisin tähän loppuun, että Tämä sopimus on saatava aikaiseksi, vaikka me emme sitten saa kaikista niistä meille tärkeistä asioista täydellistä lopputulosta, koska, koska sitten meillä on olemassa tällainen institutionaalinen pohja mennä käydäksemme tällaista säännöllistä vuoropuhelua kaikkien kumppanuustahojemme ja tasojemme kanssa, koska meillä on olemassa tietysti esimerkiksi terrorismin torjunnassa Saharan alueella ja sitten maahanmuuttokysymyksissä ja energiakysymyksissä kysymyksissä paljonkin yhteistä ja neuvoteltavaa ja sitten toisaalta meillä on myös eroja näiden alueiden välillä. Jos me luomme tällaisen institutionaalisen pohjarakenteen tämän sopimuksen kautta, niin sitten jälkeen me voimme kaikilla tasoilla mm, sitten jatkaa tätä neuvottelua myös niillä alueilla, joilla meillä on yhteisiä intressejä, mutta vielä vaikeuksia. Kiitoksia. Grazie, dottor Mingarelli. Kiitoksia, tohtori Mingarelli. Gomes, viisi minuuttia hän on esittelee ulkoasevaliokunnassa tässä sopimuksessa Libyan kanssa. Olkaa hyvä. Ähm, merci, monsieur Mingarelli, par votre... Kiitoksia, herra Mingarelli. Ähm, je, ähm- Kiitoksia, herra Mingarelli. Minulla olisi teille kysymys. Voisitteko kertoa meille tai on pohdittikin jo, mikä on oikeudellinen perusta näitä neuvotteluita varten? Oikeudesta perusta edelleenkin odotellaan, miltä pohjalta sitten neuvotellaan. Olen erittäin iloinen siitä, että mainitsitte, että edistystä on tapahtunut, mutta kaikesta huolimatta pistin merkille myös, mitä te sanoitte siitä, että että jotakin tilanteita, joita ei vielä ole voitu ratkaista, jotakin ongelmia. Esimerkiksi viittaukset kansainväliseen rikostuomioistuimeen, tämä niidenkin kiistakapula. Voisiko tässä saada aikaan jonkinlaisen kompromissin, niin että eksplisiittisesti voitaisiin mainita, että vakavimpien rikosten osalta ei rankaisemattomuutta voi hyväksyä kerta kaikkiaan. Ja voisitteko kertoa hieman yksityiskohtaisemmin vielä, mitä tapahtuu maahanmuuttokysymyksille ja poliittisia turvapaikan paikkahakemuksia koskevalle asialle? Libyahan ei ole koskaan ratifioinut YK peruskirjaa, joka koskee pakolaisten oikeuksia vuodelta 1951. Tehän totesitte, että ehkä kompromissi voisi olla mahdollinen turvapaikanhakijoiden osalta. UNHCR on joutunut lähtemään Libyasta. Se ei pysty siellä enää toimimaan siellä. Joka, se oli kuitenkin toiminut maassa jo vuosia. YK pakolaisvirasto. Se oli kuitenkin ainoa virasto, joka pystyi kartoittamaan maahanmuuttajien asemaa tai turvapaikanhakijoiden asemaa. Mitä tietoa teillä on tarkemmin yllättävästä päätöksestä lähettää UNHCR pois maasta, koska sehän oli ainoa järjestö, joka pystyi saamaan kokonaisvaltaisen kuvan maahanmuuttajien asemasta? Tiedättekö te tästä enemmän? Ja missä määrin? Tämä on aiheuttanut hankaluuksia ja estänyt kompromissin syntymistä. Kompromissin, joka olisi voitu saada aikaan maahanmuuttokysymykseen. Ja muutenkin maahanmuuttajista yleisemmin ottaen. Muitakin kysymyksiä tietystikin on vielä avoinna, mutta mutta tässäkin suhteessa pitäisi katsoa, mihin voidaan suostua. Amnesty International julkaisi hiljattain raportin Libyasta pari päivää sitten. Olen itse vasta lukemaisillani sitä. Siellä tarkastellaan ihmisoikeuskysymyksiä maassa ja eri seikkoja, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin. Etenkin turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten asema ja maahanmuuttajien asema on erittäin hankala. On täysin perusteltua, että Euroopan unioni olisi erittäin huolestunut tästä puolesta. Olisin sitten myöskin kysymyksen, joka liittyy kauppakysymyksiä koskevaan neuvottelukappaleeseen. Siinähän suhteen on ollut enemmän vaikeuksia kuin ehkä, missään muussa kohdassa. VTO sääntöjen mukaan ottaminen ja se, miten vaikea libyalaisia on, saanut, on ollut saada ymmärtämään tämän puolen tärkeyttä. Mutta totesitte, että kuitenkin tahtoa on tutustua tarkemmin tähänkin puoleen säännöstä. Voisitteko kertoa hieman tarkemmin näistä vaikeuksista, jotka liittyvät kauppakysymyksiin? ja ymmärryksen aikaansaamispyrkimyksiin, esimerkiksi standstill-lausekkeen osalta Libyan puolella. Tässä oikeastaan olikin kaikki, mitä halusin sanoa tässä vaiheessa. Hyvä. Kiitoksia edustaja Gomes. Preda, kolme minuuttia. Kiitokset puheenjohtaja. Kiitokset myös tästä suuresta äh, aika-anteliaisuudesta. Kiitokset myös herra Mingarellille siitä, että kuvailitte tätä tilannetta ja neuvotteluvaihetta. Minä haluaisin yhteen kohtaan kiinnittää huomion viime viikolla. Varmasti, kuten tiedätte, niin Strasbourgissa me äänestimme päätöslauselmasta, joka koskettelee hyvin vaikeaa asiaa, Libyan eh, teloitusasioita. Teloituksia me olemme lehdistöstä, Libyan lehdistöstä lukeneet ja saaneet eh, vahvistuksen sille, että kyse on vähintään 18 henkilön teloituksesta eh, Libyassa ja kyse on myös ulkomaalaisista ja tietysti me pelkäämme, että nämä ulkomaalaiset Näillä ulkomaalaisilla ei ole ollut minkäänlaista suojaa, suojamahdollisuutta, suojelumahdollisuutta tuossa valtiossa ja minä olisinkin halunnut nyt saada tietää, onko kuoleman tuomio osana neuvotteluissa ihmisoikeuksista, koska kun sanoitte, että esimerkiksi kansanvallassa ja ihmisoikeuskysymyksissä on päästy vähän eteenpäin, niin ensimmäinen kysymykseni onkin juuri se, onko nyt kansanvallan edistämisessä jotain askeleita otettu, koska heille nyt näyttäisi siltä, että kyse ei ole mistään länsimaisesta kansanvallasta, jota sinne ollaan luomassa, vaan pikemminkin sitten sarjaan perustuvasta demokratiasta. Ja mit, miten siis tämä kuolemantuomio nyt tähän liittyy, kuten tiedämme, niin Libya on kansa YKn yleissopimuksen kuolemantuomiosta jättänyt hyväksymättä ja se on kieltänyt sen hyväksymisen. Tämä tietysti myös sitten osittain liittyy pakolaisiin ja koska, koska toukokuussa teloitettujen henkilöiden joukossa ainakin e, e, mukaan oli Nigerian ja Chadin ja Sudanin kansalaisia. Ja Gaddafillahan on hyvät e, suhteet tuonne Nigerin hallintoon, ainakin tietojemme mukaan. Mu- mutta kyse on tietysti myös muista ulkomaalaisista Libyan alueella, jotka joutuvat elämään vaarassa viranomaisten hyvän tahtoisuuden armoilla. Ja näin siis minä haluaisin esittää kysymyksen tästä kuolemantuomiosta ja ulkomaalaisista. Onko, ovatko nämä kysymykset nyt ihmisoikeusasioissa esityslistallanne? Grazie. Kiitoksia edustaja Preda. Noutitte puheaikaannekin. Nyt puheenvuoron annan Lochwielerille kolme minuuttia. Sen jälkeen Milan Monna. Lochwieler. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin puhua ihmisoikeustilanteesta. Vera Mingarelli, te totesitte, että ihmisoikeus on vuoropuheluun ollaan ryhtymässä. Hyvä niin, totesitte, että normaali ihmisoikeuslauseke on hyväksytty Libyan puolella. Kyse on nyt vain täytäntöönpanosta, mitä tämä konkreettisesti tulee muuttaa, muuttamaan Libyan ihmisoikeustilanteessa. Tämä jää nähtäväksi. Tässä yhteydessä totesitte, että Libya ei ole vieläkään halukas ratifioimaan Geneven yleissopimusta. Ja samalla on neuvoteltu siitä, että muualta kuin Libyasta tulevia pakolaisia ei karkoteta maasta, mutta kuinka heitä kohdellaan. Olemme yhä uudelleen kuulleet siitä, että he ovat joutuneet vakavien ihmisoikeusloukkauksien kohteeksi. Täällä jo edellinen puhuja totesi, että Libyan hallituksen puolella tuntuu olevan tabu, joka liittyy kansainvälisen rikostuomioistuimeen. Se kieltäytyy ratifioimasta sitä. Kampalassa järjestettiin konferenssi, jossa tarkasteltiin kansainvälistä rikostuomioistuinta. Siellä on erittäin heikkoja sanamuotoja, jotka liittyvät sotarikoksiin esimerkiksi ja tämän tyyppisiin rikoksiin. Eikö tätäkin tietä pitkin voitaisi keskustella Libyan hallituksen kanssa niin, että se ei voi täysin jättää huomiota tätä asiaa Joillakin muilla Afrikan mailla on hieman erilainen asennoituminen asia, mutta Libya tuntuu olevan kovin vastahakoinen. Kiitoksia Lochbiller. Milan Mon, kolme minuuttia. Presidente. Kiitokset puheenjohtaja, kiitokset Mingarille siitä, että saavuitte tänne parlamenttiin kertomaan meille Libyan neuvotteluista. Esittäisin muutamia kysymyksiä. Ensiksi voisitteko selostaa hivenen tarkemmin tätä institutionaalista sopimusmallia, josta puhuit ja puhuitte ja jo, josta, jossa on päästy edistysaskelin eteenpäin. Sitten tämä tämä laittomien maahanmuuttajien vastaanottaminen, jotka tulevat muualta kuin Libyasta, tämä on heidän kynnyskysymyksensä ja esimerkiksi mainitsitte tuon Marokon, Marokon vaikeudet näissä neuvotteluissa ja kolmanneksi sitten tämä takaisinottosopimus pelkästään libyalaisten mukaan takaisinotto. No siellähän nyt ei hirveän paljon, hirveän suuri väestöntiheys ole. Sama koskee sitten näitä muita valtioita, Egyptiä ja Algeriaa myös ja minun mielestäni ei ole mitään suurtakin innostusta saada aikaan ainoastaan libyalaisia koskeva takaisinottosopimus, vaan täytyy erityisesti myös Libyan ulkopuolelta tulevat kansalaiset saada mukaan, koska he, libyalais, Libyan kauttahan tulee porukkaa erityisesti Italian. Minun mielestäni tämä kohta on ratkaistava. Ja mikä teidän mielestänne nyt on sitten tämä välimeri sopimus Gaddafi ei ole koskaan Barcelonan prosessissa eikä myöskään muissa välimerikokouksissa ole kovin suurta innostusta osoittanut neuvotteluissa. Ja sitten vielä näistä sopimuksista puitesopimuksista lopuksi sanoisin, että käsittääkseni Espanja huomenna, Espanjan puheenjohtajakautensa muodossa huomenna menee Libyaa vierailulle ja haluaisinkin tietää, onko tästä kahdenvälisestä neuvottelusta jotain uutta tietoa. Kiitoksia edustaja Milan Mon. Ennen kuin keskustelu jatkuu, toivotan tervetulleiksi lämpimästi teidän nimissänne valtuuskunnan Indonesiasta – sieltä parlamentista. Istanbul johtaa tätä valtuuskuntaa. Hän on siellä valiokunnan puheenjohtaja. He ovat nyt Brysselissä, kun täällä on parlamentaarinen kokous meidän kahden parlamentin kesken. Toivotan teidät tervetulleeksi tähän valiokuntaan. Toivottavasti siitä teille iloa ja hyötyä. Näyttö mitään mielenkiintoista kehityskulkua on nähtävissä meidän suhteissamme varsinkin – Voidaan näin ymmärtää toinen toisiamme paremmin. Meillähän on olemassa yhteistyösopimuskin olemassa Indonesian kanssa. Se allekirjoitettiin viime vuonna. Teidän läsnäolonne vielä kehittää edelleen minunkin ilokseni näitä suhteita hyödyksi molemmille osapuolille. Kirilov seuraavaksi kolme minuuttia. Grazie, presidente. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitoksia tästä erittäin tyhjentävästä raportista, jonka saimme. Oikeastaan minulla ei ole mitään kysyttävää. Asiat vaikuttavat hyvin selviltä. Kauppa, ei. Rikostuomioistuin, ei laittaminen pakolaisten takaisinotto ei. Tietystikin tätä voidaan käyttää myöskin välineenä, neuvottelukeinona. Tietystikin tämä hallitus houkuttelee maahanmuuttajia Libyan ja mikäli asiasta ei saada sopua aikaan, niin tämä voidaan käyttää välineenä hyväksi, painostuskeinona meitä vastaan. Tämä voidaan nähdä näinkin. Ja kun ihmisoikeuksista puhutaan, niin toteaisin vain, että mikä on meidän intressimme, mikä meidän tavoitteemme on sopimuksen yhteydessä. Todettiin, että nyt halutaan luoda instituutioiden perusta vuoropuhelulle. Ne seitsemän neuvottelukokousta on jo järjestetty. Mutta mitä on saatu vuoropuhelun avulla aikaan? En minä syytä teitä, eikä minä syytä komissiota, koska kun olen seurannut esimerkiksi Bulgarian sairaanhoitajien kuolemantuomioita ja koko tätä prosessia. Näitä sairaanhoitajia syytettiin libyalaisten lasten tappamisesta ja sitten Euroopan unioni ryhtyi solidaarisuuden osoittamiseen ja sairaanhoitajat saatiin vapautettua. Mutta tällainen samalla tapaus saattaa toistua. Hiljattain tämä toistui Sveitsin kansalaisten kohdalla. Tämä on ikään kuin ihmisoikeusrikkomus. Tämä on ikään kuin otettaisiin panttivankeja. Ihmisoikeudet voidaan unohtaa. Ikävä, että kuulostaa nyt ehkä pessimistiseltä, mutta meillä pitäisi olla selkeitä tavoitteita, koska Libya on ainoa maa, jossa on näin häikäilemätön, demagoginen, diktatorinen hallitus. Suorastaan nerokas sellainen. Meillä on tietystikin intressinämme energiakysymys, mutta meidän täytyy selkeästi määritellä tavoitteemme tämän maan suhteen, koska tämä sama saattaa toistua muuallakin. En ole nähnyt yhtään ainoata maata, joka käyttäytyisi tällä tavalla ottamalla kansalaisia panttivangeiksi, määräämällä heille kuolemantuomioita ja sitten painostamalla muita maita tämän avulla. Tämä on ainutlaatuista. Atkins. Kiitoksia. Kirilov Atkins, kolme Puheenjohtaja, minä tuen tätä sopimusta, kun kerran Ligualla nyt on ongelmansa. Ei välttämättä aina täytä meidän odotuksiamme. Puheenjohtaja, te, kun historia hyvin tunnette, olette varmasti tietoinen, että ainakin he olivat mukana myös tarjosivat yhden romalaisen keisarinkin, niin kaikkineen päivineenkin olisi karvoinen päivinen tätä tuettava tätä sopimusta. Yksi kysymys kuitenkin Britannia monen muun maan lailla on törmännyt ongelmiin terroristien kanssa, joita on ilmeisesti tullut Libyasta ainakin väitetään. Nyt he haluavat osaksi muuta maailmaa ikään kuin. Oletteko täysin tyytyväinen siihen, että terrorismin torjunnassa tai terrorismin heidän sitoumuksensa ovat vas, vahvoja ja vastaavat myös näyttöä, että heistä on tulossa liittolainen eikä enää olisikaan vihollinen. Kiitoksia Atkins. No niin, tohtori Mingarelli saa vastata viiden minuutin verran, jos mahdollista. Keskityttyi sitten näihin kysymyksiin vastauksissa, niin sitten tuli sitten toinen osa keskustelua aikarajoituksen noudattaen. Tohtori Mingarelli. Kiitoksia. Aloitan Gomesin kysymyksistä. Oikeusperustasta minun täytyy toistaa se, mitä nyt on toistettu jo seitsemän kokouksen ajan. Eli Komission yksiköt ehdottavat oikeuspohjaksi neuvottelujen lopussa, lopussa, neuvottelujen lopussa vastaa tätä oikeusperustaa sitten, kun tiedetään, minkä tyyppinen sopimus sisällöltään on. Eli tämä sopimuksen sisältö määrittelee oikeusperustan. Minä voin ainoastaan huomauttaa, että tämä ei ole millään tavoin nyt tar- tavoin yritys vähentää parlamentin merkitystä, vaan minä aivan avoimesti haluan kertoa teille näistä vaikeuksista, tarkistuksista, mitä meillä sitten on. Ja toki otamme teidän huomionne ja ehdotuksenne ja kommenttinne ja suosituksenne mukaan, mutta tässä tietysti kyse on sitten äh, lakimiesten työstä. Sitten tästä Roomasta ja kansainvälisestä rikosoikeustuomioistuimesta. Meidän tavoitteemme on se, että kaikki unionin jäsenvaltiot liittyvät eh, tähän Rooman eh, sopimukseen ja sitten tekevät yhteistyötä rikostuomioistuimen kanssa. Hyvin harva kumppanivaltio on, on jäsenenä ja hyvin moni unionin suurista jäsenva- kumppanivaltioista ja sitten strategisista valtioista ei tahdo siihen liittyä. Libya niin ei tahdo toimia, mutta ei se suinkaan ole ainoa. Minä teen neuvot- käyn neuvotteluja myös muista, muiden valtioiden kanssa, joita pidetään suorastaan hyvinä kumppaneina ja ne eivät silti halua liittyä tähän. Ei tässä nyt täytyy sitten serostaa minkä heille tietysti, että me haluamme vahvistaa tämän rikostuomioistuimen e, kansainvälistä roolia, mutta ei kyse ole pelkästään Libyasta. Ja kun sanoin, että olemme vähän jo päässeet eteenpäin, niin se tarkoittaa sitä, että Libya hyväksyy sen, että me ottaisimme tähän tekstiin mukaan sen, että se sitoutuu unionin kanssa vakavimpien rikosten, eli, ihmisoike- eli siis maassamurhan ja sitten ihmisoikeus- ihmis- ihmisyyttä vastaan rikosten ja sitten sotarikosten ranga- rangaistamisen he hyväksyvät. Meidän mandaattimme tietysti on saavuttaa paljon enemmän, mutta me olemme nyt sitten eh, neuvotteluissa käyneet tätä läpi, eivät he ole kieltäytyneet tästä keskustelusta, keskustelemasta, mutta he ovat kieltäytyneet eh, sitoutumasta tähän työhön, mutta he ovat kuitenkin hyväksyneet pikkuaskeleen aivan oikeaan suuntaan. Ja sitten eh, Gomes kysyi pakolaisista ja maahanmuut turvapaikanhakijoista. No he eivät aio missään tapauksessa siis libyalaiset liittyä tuohon vuoden 1951 Geneven yleissopimukseen, mutta he hyväksyvät sen, että voidaan viitata siihen, että tarjotaan ja vahvistetaan ja taataan suojelu sellaisille maahanmuuttajille, jotka tarvitsevat kansainvälistä suojelua. E, no, tämä ei tietenkään ollut se, mitä me halusimme. Totta kai me olemme paljon kunnianhimoisempia, mutta tällä erää meillä on tämä vastaus. Ja me emme sitten voi sanoa, että tässä nyt, kuten esimerkiksi herra Kirillov sanoi, että ei yhtään mitään, ei, ei keskustella tästä enää, ei se ole kuitenkaan totta ja sitten UNHCR, eli siis YK äh, on korkea pakolaisasian edustaja. No, me olemme neuvotelleet tästä ja sanoneet, että, tämä, että meidän mielestämme on äh, aivan hyväksymätöntä äh, tällaisessa valtiossa toimia näin, kun kyse on kuitenkin maasta, jossa on paljon turvapaikanhakijoita ja pakolaisia. Ja koskaan tällaisia riittäviä poliittisia ja hallinnollisia keinoja ei ole riittävästi käytetty, josta näille henkilöille saataisiin laillinen oleskelu suojelulupa ja osa tarkkailijoista on juuri todistanut tämän. Eli meidän mielestämme on täysin mahdotonta hyväksyä sitä, että tämä UNHCRn toimisto suljetaan. Me olemme sanoneet sen heille useampaan otteeseen ja nyt on Geneven tietty valtuuskunta menossa Libyaan yrittämään tilanteen korjaamista siten, että libyalaiset hyväksyisivät tämän toimiston avaamisen eh, UNHCRn edustajalle. En tiedä, eh, onnistuuko tämä hei, hanke vai ei, mutta tästä asiasta on puhuttu ja siitä vielä puhutaan myöhemminkin ja pyydetään eh, hyväksymistä eh, vähintään keskustella tällaisen eh, viraston avaamisesta. No Amnestin tekstiä en ole ollutkaan lukenut, luen sen varmasti, hankin sen käsiini ja katson sitä. Ja sitten näistä kauppaongelmista vielä Eli he eivät hyväksy tarifi, tulitariffien jäädyttämistä neuvottelujen ajaksi ja, lisä, ja lisäksi eivät myöskään ole innokkaita maailmankauppajärjestön perusperiaatteita hyväksymään. Täsmällisemmin sanoisin, että kollegani ovat tietysti puhuneet jo näistä julkisten markkinoiden ongelmista ja sitten palvelupuolella ei ole olemassa minkäänlaista kansallista strategiaa, joten on erittäin vaikea sitoutua tällaisten erilaisten kansallisten järjestelmien purkamiseenkaan. Ja sitten vielä on vaikeuksia hyödykkeiden myynnissä, koska ei ole minkäänlaista selkeää ta- tariffijärjestelmää, ei ole hyvin vaikea sen pohjalta lähteä keskustelemaan muiden kumppaneiden kanssa. Sitten Predalle totta kai me tiedämme, että parlamentilla on toiloutuksista päätöslauselma olemassa ja me olemme myös kieltäneet tällaiset ja, ja, ja Tripolin ottaneet yhteyttä Espanjan puheenjohtajakauden nimissä ja sitten meidän nimissämme, mutta tässä sopimuksessa ei ole suoraa viittausta kuoleman tuomion por, por, poistamiseen eikä mm, tähän yleissopimukseen, mutta näin me toimimme kaikissa sopimuksissa kumppanien, kumppanivaltioiden kanssa, muidenkin valtioiden kanssa. Ja sitten ihmisoikeuksissa ja kansanvaltakysymyksissä, joihin libyalaiset ovat siis sitoutuneet tietysti, joka, keskustelussa me toivomme ja kerromme heille, että toivomme, että tämä kuolemantuomio voitaisiin poistaa. Kaikkien kolmansien valtioiden kanssa me juuri näin toimimme. No sitten ihmisoikeudet ja pakolaisten kohtelu Libyassa Libyassa. No tietenkin pakolaisia kohdellaan huonosti Libyassa, se on, en yritä väittää mitään muuta. Ja siellä on, eikä tämän sopimuksen kautta näiden tuhansien ja tuhansien ihmisten elämää sillä lailla vaan yhtäkkiä paranneta, mutta tässä vähintään nyt saadaan se aikaiseksi, että voidaan neuvotella näistä asioista säännöllisesti. Ei mistään mitään ongelmaa koskaan voi ratkaista neuvottelematta ja riitoja ratkaisematta ilman tällaista säännöllistä neuvottelukehystä. No neuvottelu tietysti yksistään ei hyödytä, mutta sen pohjalta me voimme ainakin luoda tällaisen tietynlaisen strategian, jonka pohjalta voimme sitten saada aikaiseksi sen, että jos te haluatte jotain, mikä teitä kiinnostaisi, esimerkiksi tietynlaista yhteistyöapua vaikkapa maahanmuuttovirtojen hallinnoimisessa, niin teidän täytyy siellä Libyassa myös tehdä jotakin. Ja tällä erää meillä ei ole tällaista. Eli miten me sitten pystymme saamaan tuon Libyan blokin etenemään. Ja no, tästä sitten, tämä sopimuksen hyväksyminen ei tietenkään tarkoita sitä, että huomenissa kaikki ongelmat ovat hälvenneet taivaan tuuliin, mutta ilman tällaista neuvottelua meillä ei varmasti ole mitään mahdollisuuksia. No puheenjohtaja tässä jo ilmoittaakin minulle, että viisi minuuttiakin on jo ajat sitten kulunut, mutta joka tapauksessa monet ovat siis olleet hyväksymättä tämän yleis- yleissopimuksen, kuten jo sanoin, eli tämä ei ole sinänsä mikään erityisongelma, joka koskee Libyaa. Ja sitten sama koskee myös näiden meidän on muiden kuin omien kansalaisten hyvä takaisinottoa. Aivan äärimmäisen harva valtio hyväksyy tämän käytäntön. käytännön Ukrainan kanssa me olemme päässeet tähän yhteisymmärrykseen ja sitten siihenkin tuli sitten tietyt siirtymäajat ja sitten viisumien helpotusohjelma liittyi tähän. Ei mikään valtio tuosta vaan hyväksy eh, ottaa, ottaa takaisin muita kuin omia kansalaisiaan. No sitten tämä kaksi kahdenvälinen Espanjan puheenjohtajakauden sopimus, me tietysti eh, ratkaisimme tämän ongelman ja sitten vielä näiden sveitsiläisten kanssa oli ongelmia, ei kaikki ole vielä ratkennut. No tavoitteen minä jo kerroinkin teille, että me olisi loisimme tällaisen selvän vuoropuhelun pohjan, jonka pohjalta me pääsemme sitten eteenpäin. Ei tässä ole mitään takeita siitä, että me varmasti pääsemme asiasta eteenpäin, mutta jos me emme mistään puhu koskaan, niin eihän siitä sitten päästä taas yhtään eteenpäin. No sitten tämä terrorismin torjunta. Minulla nyt ei ole sen suurempaa tietoa siitä, että mm, muuta kuin, että mm, tässä nyt pyritään toimimaan terrorismin torjunnan eteen, mutta tietenkään ei voida väittää, että näin olisi kaikkinensa, mutta joka kerta Libanonilla libyalaiset ovat sanoneet meille, että he ovat vahvoja, vankkoina torjumassa terrorismia ja haluavat tällaista vahvempaa yhteistyötä meidän kanssamme luoda, jotta eh, tuolla Sahalien alueella, jossa on kuusi seitsemän Magrebin valtiota ja sitten Saharan eteläpuolisen alueen Malin, Chad ja Nigeria, eh, joissa sitten halut, joiden välille halutaan luoda tällainen terrorismin torjunnan vastainen yhteistyöblokki, eh, ja he haluavat tähän sitoutua aivan varmasti, mutta ei nyt tietenkään voi mennä väittämään, että tämä olisi näin su- suoraan nyt kaikki ongelmat ratkaissut. Kiitoksia. Grazie, dottor Mingarelli. Kiitoksia, tohtori Mingarelli. Valitettavasti tässä toisessa osassa keskustelua joudun ottamaan huomioon sen, että 11 mennessä täytyy lopettaa. Niin, niinpä eipä ole kovinkaan paljon aikaa puheenvuoroihin. Flotro, puolitoista minuuttia. Merci d'annoncer la diminution du temps de parole par deux au moment de me donner la parole. <laughs> C'est toujours très agréable. Kiitoksia, että sain äh, puheenvuoron. Herra Minkälärelli, olin järkytynyt kuullessani teitä. Esimerkiksi UNHCRn toimiston sulkeminen on äh, uskomaton asia. Olisitteko itse voineet kuvitella, että näin se käynyt? Sehän oli siellä laillisesti. Ja sitten on karkotettu Tripolista. Minä tiedän, että Libyan viranomaiset ovat vuosikausia tähän pyrkineet, mutta tämä on silti täysin väärin. Ja kun kerrotte parlamentille tämän tyyppisestä asiasta, siis UNHCRn toimiston sulkemisesta, ja sitten ei edes tiedetä tarkalleen, miksi tämä karkotettiin Tripolista. Tämä on täysin uskomatonta. Libyan viranomaiset täytyy kyllä vaatia tilille tästä asiasta. Tämä on järkyttävää. Tietystikin te puhutte aivan totta. Modien maiden kanssa tehdään intensiivistä yhteistyötä maiden jotka eivät ole ratifioineet Rooman yleissopimusta. Mutta nyt ei ole kyse siitä. Nyt on kyse siitä, että agrobatia harjoitteen yhteydessä tietystikin äh, avoimuuttakin tarvitaan ja olen varma, että teette hyvää työtä, en minä sitä epäile, mutta mikäli tässä otetaan mukaan lauseke, joissa vaaditaan Rooman sopimuksen yleissopimuksen ratifiointia tai pikemminkin sitä, että otetaan huomioon kansanmurhakysymykset ja tällaiset. Vergiat, Teillä on vain puolitoista minuuttia. Niin, kansainvälisen rikostuomioistuin tunnustaminen ja käännyttämiskieltoperiaate. Tämä on täysin absoluuttinen ennaltaehko, non refoulement lauseke. Previsto. Ei, kun nyt se on poikki. Aika meni yli sen tekeminen keskeytiin. Vergiate, puolitoista minuuttia. Euh, monsieur le Président, je suis la première oratrice de mon... Puheenjohtaja ryhmästä ensimmäisenä puhun nyt ja haluaisin nyt kohtuu ajan siinäkin ominaisuudessa puolitoista minuuttia valitettavasti, mutta minun mielestäni aika skandaalimaista, että annetaan ryhmä ryhmästä puhuja, siis puhuja per ryhmä. Yleensä se toimii niin. Anteeksi nyt vain. Älkää nyt ottako tätä keskustelua pois minun puheajastani. Te puhuitte saavutetusta edistyksestä, libyalaisten punaisesta linjasta, Geneven sopimuksen kohdalla – naapurimaiden kohdalla. Tähän mennessä barro on todennut, että sopimusta ei tule, jos Geneon sopimusta ei siellä hyväksytä. Nyt sanotaan, että tästä ei saada mitään aikaan. Kansainvälinen rikostuomioistuin, se ei ole välttämättä ongelma, jotka nyt eivät kaikki ole siellä mukana. Kaikki eivät Rooma halua allekirjoittaa, venäläiset amerikkalaisetkaan. Sitten, että annetaan siitulaisille suojaa, kansallista suojaa, jotka sitä tarvitsevat, antakaa, kuulkaa minun nauraa en edes viitsi sitä kommentoida. Pakolaiskomissaarista Ellen Flotre sanoi sen, mikä pitikin sanoa. En siihen palaa. Anteeksi nyt vain kaikella kunnialla komission väkeä kohtaan. Jos te olette lapsen uskoinen tai pilkkatteko meitä vai näyttelettekö vain. Sitten neuvottelut takaisin osoittaa on jo usean kuukauden ajan ollut käynnissä. Olen lopettelemassa herra puheenjohtaja Libyan kanssa. Muita raporttejakin on tullut. Jos ette kansanäänestön raporttia lue, niin lukekaapa lehdistöä. Siinä meidät nähdään ihan naurunalaisina näissä neuvotteluissa. Halutaan antaa tilaisuuden päästä eteenpäin. Miten luulet, että Gaddafikassa se on mahdollista? Haluat, että diktaattorin kanssa käydä vuoropuolella, demokraatti, herra Gaddafi, ole mikään demokraatti. Menkääpä keskustelemaan sveitsiläisten ystävien kanssa ja siinä tiedetään, mitä vuoropuhelua heidän kanssa ylipäätään voidaan saada aikaan. Onorevole Benara. Benara Batu, puolitoista minuuttia. Merci. Monsieur le négociateur, mes collègues ont déjà... Euh, niin, kiitos puheenjohtaja. Minun kollegani ovat esittäneet monta kysymystä jo ihmisoikeuksista ja sitten yleissopimuksesta, joten en puutu siihen, mutta esittäisin kysymyksen siitä, oletteko te neuvotellut tai aiotteko neuvotella naisten äh, tilanteesta Libyassa ja onko teillä takeet naisten oikeuksista tuossa valtiossa? Toinen kysymykseni koskettelee Libyan asemaa Magrebin alueella. Oletteko ottanut tämän Libyan alueellisen roolin Magrebin sisällä huomioon? Onorevole Panzeri per... Panzeri, puolitoista minuuttia. Grazie, io non ho dubbi su... Kiitoksia. En epäile ollenkaan teidän neuvottelijan taitojanne. Tässä on nyt jotenkin päästy eteenpäin. Olen sitä mieltä, että kuitenkin kaukana olemme vielä tavoitteesta. Me emme ole välttämättä yhtä toivekkaita kuin herra Mingarelli. Konkreettisesti puhuen olen kuitenkin iloinen ja meidän täytyy vielä katsoa, mitkä ovat meidän intressimme – jos haluan kahdenkeskinen sopimus, mitkä ovat ylipäätään etunäkökohdat taloudellisesti, sosiaalisesti, kaupallisesti, mutta totta kai oikeudet, siirtolaisuus ovat siellä myös kuvana, mukana kuvassa. Eli tarkkaavainen täytyy olla. Meidän täytyy saada aikaan sopimus, koska se saattaa helpottaa, kuten sanoitte, mutta ei se mitenkään pakollinen ole, jos ei saavuteta tavoitteita. Täsmällisempiä kysymyksiä seuraavaksi. Ensinnäkin, milloin yksittäisten jäsenvaltioiden kanssa tehtävät kahdenkeskiset sopimukset voivat jotenkin auttaa tätä tai estää tätä. Jos se jotenkin auttaa, hyvä. Jos ne ovat este, niin sitten täytyy luopua niistä ja pyytää näitä jäsenvaltioita lopettaisivat suhteensa, kunnes sitten ehkä saadaan eurooppalainen sopimus aikaan. Toiseksi kysymys, joka liittyy takaisinottoon. Haluaisin, että paremmin selittäisitte tämän periaatteellisen kysymyksen, jos eniten ongelmia on ollut tämän sopimuksen tiimoilta. Ja lopuksi, tunnen teidät hyvin ja olette aina ollut käytettävissä, me olette tulleet tänne monen, tulleet monen otteeseen, mutta haluaisimme jotain dokumenttiakin käsimme, missä kerrottaisiin tarkemmin neuvottelujen kulusta, niin että voitaisiin kirjallisesti jotain saada eikä pelkästään kuullen. Niin. Hyvä. Sitten loppukommentit. Aika nyt on mennyt jo umpeen, mutta vielä vastauksen on kai nyt oikeus, varsinkin näiden erityisen tarmokkaiden puheenvuoron jälkeen. Kiitoksia Rova Flotrelle. Libyan kantaa UNHCRään. Minä tietysti jo sanoin, että me olemme vastustaneet sitä, että tämä toimisto on suljettu ja kerroin teille myös niistä väitteistä, jotka tietysti voidaan tuomita tai arvioida täysin perusteettomiksi libyalaisten puolelta, mutta ja me olemme toivoneet, että tämä sopimu, tai tämä toimisto voitaisiin avata mitä pikimmin uudelleen ja tämä Geneven, Geneven valtuuskunta käy Tripolissa neuvottelemassa näissä asioista, joten me emme missään missään tapauksessa tietenkään ole hyväksyneet libyalaisten väitteitä. Olisi tietysti helppo sanoa, että tämä on hirveän skandaalimaista ja niin poispäin ja, ja sitten olla huomioimatta eh, sen seurauksia. No sitten näistä väliaikaisista välityslausekkeista kansainvälisen lainsäädännön mukaan ottamiseksi. No, me mietimme tätä ja viemme tätä asiaa sitten e, viestiä sinne päin, jotka neuvottelevat juuri tästä asiakokonaisuudesta. Eli tuleeko ottaa kaikki nämä kansainvälisen lausun oikeuden säädökset tähän mukaan vai tuleeko meidän pyrkiä, vaikka emme ihan lop- täydellisiin lopputuloksiin pääsisikään, pyrkiä tällaiseen väliaikaiseen sopimuslausekkeeseen. No sitten, Rova Virja, olenko minä nyt tässä ihan naivia lapsellinen? hyödyllinen ja no te voitte tämän kolmannen vaihtoehdon sitten eh, poistaa ja <laughs> sitten eh, ottaa nämä, valita nämä kaksi jommankumman näistä kahdesta ensimmäisestä. No me olemme keskustelleet tietysti naisten asioista ja me olemme kuunnelleet myös libyalaisia naisia ja, ja naisten asema Libyassa tietysti on ollut paljon suojelevampi kuin muissa valtioissa. Ja me olemme käyneet todellista keskustelua näistä asioista ja meille tietysti tulee tällainen osa tähän sopimukseen, jossa puhutaan siitä, että asia, naisen asia, asemaa ja lasten oikeuksia pitäisi parantaa. Onko tässä tämä sitten se, mitä libyalaiset haluavat alusta lähtien neuvotella, niin se ei vaikuta siihen, että me emme sitä asiaa veisi eteenpäin, koska heidän valtiossaan tällä erää tällä hetkellä naisten asema ei vielä vastaa meidän arvojamme. Ja sitten tässä puhuttiin vielä näistä kahdenvälisistä sopimuksista, ovatko ne este vai etu neuvotteluille. Hyvin usein ne toimivat esteinä, erityisesti näissä maahanmuuttovirtojen hallinnoimisessa, kun kyse on Marokosta tai Libyasta esimerkiksi, ja sitten viisumihelpotuskysymyksistä ja ja, takaisinottoasioissa monta kertaa kahdenväliset sopimukset esimerkiksi espanjalaisten, italialaisten ja ranskalaisen välillä auttavat näitä ongelmia ratkaisussa näiden valtioiden kanssa, mutta sen jälkeen on hankalampi tehdä tällaisia yhteisöjä koskevia sopimuksia. Tämä periaate on siis se, että nyt he hyväksyvät libyalaiset takaisinotettaviksi laittomat oleskelijat täältä meidän alueeltaan, alueetamme, mutta he eivät hyväksy kolmansien valtioiden kansalaisia kansalaisia, esimerkiksi nigerialaista tai Burkina Fasolaista, joka kulkee Libyan kautta ja joka ei saa täältä sitten oikeutta oleskella, niin, niin he eivät ota tätä henkilöä takaisin ja kehottavat häntä vaan sitten selviytymään itsekseen. Ja tämä on yksi hankalista kysymyksistä neuvotteluissa, koska me toivomme, että he ottaisivat vastaan kaikki ne laittomat siirtolaiset, jotka saapuvat tänne, mutta meidän täytyy laajentaa tätä neuvottelua ennen entisestään ja käsitellä käsitellä tätä siirtolaiskysymystä vähän laajemmasta näkökulmasta kuin pelkästään turvallisuusasiassa eh, Ei ottaa myös kaikki muut tekijät mukaan neuvotteluissa. Ja sitten vielä viimeiseksi asiakirjoista. Totta kai me pohdimme tätä ja katsotaan, voisimmeko me mahdollisesti nämä asiakirjat teille välittää. En nyt voi tästä missään tapauksessa vielä loppuulista esittää, koska neuvoston kanssahan näistä mandaateista keskustellaan ja siellä kysyn, mitä mieltä he ovat ja sitten selostan teille. No niin, kiitokset tohtori Minga Rellille vilkkaasta keskustelusta. Tiedämme, että tämä on hyvin arkakin keskustelu, monimutkainen aihe. Tulee varmaan muitakin tilaisuuksia palata asiaan. Kiitokset vielä, että olitte täällä. Me painamme tässä nyt seuraava kohta varten puhujia. Tohtori Morel tulee seuraavaksi, joka tulee puhumaan Keski-Aasiasta. Hän on siinä asiantuntija. Hän tulee tänne podiumille. Bene, allora lo chiamiamo, aspettiamo che arrivi. No, odotellaan, että hän tulee. No, pari minuuttia hänellä aikaa että hän pääsee saliin. Perfetto, puntualissimo. Il dottor Morel è con noi. Tohtori Morel on paikalla. Inizio al dibattito sulla... No niin, välittömästi annamme hänelle puheenvuoron niin, että hän voi kertoa tilanteesta Kirgisiassa. Euroopan unionilla on siis erityisedustaja, tohtori Morel, on otettanut välttämättömäksikin, jos ajatellaan tätä vuoropelua hänen kanssaan, jota on usein käyty. Parin kuukauden sisällä jo toinen tapaaminen, kun ajatellaan väkivallan tekoja, joita on osoitettu tapahtuneen Kirgisiassa viime 10. kesäkuutakin muun muassa. Siellä jopa 192 kuollutta, yli tuhat haavoittunutta siviiliväestön parissa – voi olla, että heitä on vielä enemmänkin. Myös on valtava määrä pakolaisia. Kohti Uzbekistania on mennyt varsinkin 150 000 jopa. Näkymä on siis dramaattinen. Euroopan unionin komissio on tarjonnut 5 miljoonaa euroa hätäapuna näiden, näille uhreille – Komission varapuheenjohtaja, korkea edustaja Rova Ashton on antanut myös julkilausuman unionin nimissä. Siinä antoi tukensa yhteisölle ja väliaikaiselle hallitukselle. Siinä halutaan nyt saada aika jonkinlaista legitimiä tilannetta ja siinä eri tahoja rohkaistiin tekemään kaikkensa niin, että voitaisiin vakauttaa politiikkaa maassa. Näin myös peruslaista järjestettävä kansanäänestys 27. kesäkuuta onnistuu se paremmin. Ja hyvä, että tulevat myös parlamenttivaalit lokakuussa suunniteltujen mukaan. Ulkoisen neuvostossa 14. kesäkuuta palattiin myös asiaan. Tohtori Morell, varapuheenjohtajan korkean edustajan pyynnöstä kävi paikan päällä. Hän siksi pystyykin täsmällisemmin kertomaan tilanteesta. Näin voidaan kuulla viimeaikaisimmista kehityskuluista. Tohtori Morell pyytäisin, vaikka on kyse monimutkaisista arkeluontoisista teemoista, että puhui sitten kymmenisen minuuttia. Niin aikaa jää myös keskustelulle. Le darei eh, immediatamente la parola. Ja saatte nytkin puheenvuoron. Kuuntelemme mielenkiinnolla teitä. Tohtori Morel, olkaa hyvä. Eh, merci, monsieur le président. Uh, de me... Kiitos puheenjohtaja. Minä yritän pitäytyä tähän aikarajaan, joka minulle nyt on annettu. Tiedän, miten tiukka te olette. Ja aivan oikein, mikäli keskustelutaan käydään, niin täytyy ollakin tiukka aikarajoista. Totesin vain, että ulkoasian valiokunnan kokous on tarkastellut määrärahojen vapauttamista kriisin vuoksi. Kopsa komitea on tarkastanut asiaa. Tilanne on vakava, erittäinkin vakava. Koko alueen vakaus ja rauhanomaisuus on nyt vaarassa. Usean otteeseen asiasta on jo puhuttu. Union on, union on akti, aktiivisesti ollut mukana ja metodisesti, järjestelmällisesti jo kolmen ja puolen vuoden ajana – unioni pyrkii toimimaan tuolla alueella luodakseen pitänkään aikavälin kumppanita sinne. Olemme vapauttaneet määrärahoja ja tilanne on tällä hetkellä erittäin vakava, joten meidän täytyy nyt löytää sellainen toimija, joka todellakin pystyy vakauttamaan, parantamaan alueen vakautta ja turvallisuutta. Tätä työtä meidän täytyy tehdä ja meidän täytyy jatkaa tai pikemminkin vahvistaa vielä aiempia toimia tässä kriisitilanteessa. Mitä on tapahtunut? Voisin tehdään lyhyen analyysin tilanteesta, jossa nyt olemme. Meillä on käsissämme kriisi, joka on kehittynyt kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe oli vallanvaihto Bishkekissä sen jälkeen, kun oli tapahtunut erittäin dramaattisia tapahtumia, tapahtumia joiden yhteensä 40 ihmistä sai surmansa. 7. huhtikuuta vallanvaihto tapahtui. Ja tämä oli käännekohta odottamaton käännekohta. Jotkut olivat hieman valmistautuneetkin siihen, mutta meidät se ainakin yllätti. Ja loppujen lopuksi presidentti Klanikin valinta johti levottomuutta ja kyseessä myöskin Bakievin syrjäyttäminen. Tämä, tämä johti traagisiin tapahtumiin. Ensimmäinen vaihe, sitä kutsutte nimellä tulppaani vallankumoukseksi. Ja sitten tilanne kärjestyi ja paheni ja heräsi kysymys, onko tässä kyse jonkinlaista poliittisesta syklistä tai kierteestä, joka jo, juontaa juurensa demokratiapyrkimyksiin kansan joukossa ja sitten tämän jälkeen tulee mielenosoituksia ja ja muihin lieveilmiöihin yhteiskunnassa, joka on hyvin nuori, kehittymätön. Siellä on virallisesti listoilla noin sata puoluetta. Hyvin paljon on kuohuntaa, liikehdintää, liikehdintää joka suuntaan ja joskus tätä on joskus kutsuttu katudemokratiaksi. Tämä on nyt voimakasta kuohuntaa, jota tämä tapahtunut. Ja kyse on myöskin klaaniyhteiskunnasta. Tästä on tullut tällainen kierre, jossa osoitetaan mieltä, otetaan yhteen ja väkivaltaisuudet lisääntyvät ja aiheuttavat lisää mielenosoituksia ja väkivaltaisuuksia. Tämä on niin Kirkisen viimeaikoinen poliittinen kehitys ollut. Mielemme olemme hyvin paljon huomiota siihen, että tästä ikävästä kierrosta päästäisiin eroon ja luotaisiin demokraattisempi järjestelmä. Mutta meidän täytyy nyt ryhtyä ainutlaatuisiin toimiin, koska kyse on vain väliaikaisesta hallituksesta, joka on erottanut parlamentin esimerkiksi ja johtanut maan hätätilaan. Ja nyt välittömästi täytyy ryhtyä toimiin. Me tunnemme tämän joukon suhteellisen hyvin, koska Euroopan unioni on käynyt äh, Kirgiisian kanssa aiemmin vuoropuhelua ja meillä on myös erityisedustajat maassa ja erityisedustajat jatkuvasti pitänyt yhteyttä valtapitäjiin ja myöskin kansaisjärjestöihin. Saksan lähettiläs muun muassa on ollut auttamassa tässä prosessissa. Ja väliaikaisen hallituksen jäsenet, kun ovat vaikeuksissa tai fyysisen äh, uhan kohteena – ja joutuvat poistamaan maasta. Me olemme tietoisia näistä asioista. Nyt on demokratiapyrkimyksiä maassa, nyt on kyse siirtymävaiheesta, hätätilasta, jossa meidän täytyy nopeasti mennä mukaan auttamaan. Bakievin joukko ja se, että hän joutui poistumaan maasta tukijoineen, tämä oli erittäin vaaralle altis tilanne olemme yhdessä muiden järjestöjen kanssa toiminut aktiivisesti paikalla, esimerkiksi etujärjestön ja YK kanssa. Meillä on kolme, siellä on paikalla kolme erityisedustajaa huhtikuun alussa ja toukokuun aikana ja nyt kesäkuussa olemme tehneet päällekkäistä työtä, lähettäneet samoja viestejä, pyrkineet saamaan aikaan mahdollisimman paljon vaikutusta tasolla. Unionin viesti on ollut hyvin selkeä. Olemme antaneet jonkinlaisen tiekartan jonka kautta voidaan päästä takaisin kohti demokratiaa. Esimerkiksi oikeusvaltion periaatteen kunnioittaminen jälleen kerran, se, että palataan todelliseen demokratiaan ja kunnioitetaan perustuslakia. Tähän olemme pyrkineet. Olemme hyvin varovasti ottaneet yhteyttä hallitukseen, väliaikaisen hallitukseen, esimerkiksi väliaikaisen ulkoministerin Pakajevin, ja katsoneet, että ja katsoneet, että ensimmäisenä ajatuksena olisi vakauttaa tilannetta ja myötä vaikuttaa ja auttaa työssä, jotta voitaisiin valmistella, ryhtyä valmistelemaan perustuslakia, jotta että ei pelataisi takaisin vanhan klaanijärjestelmän. Tästä olisi tällainen yhdistelmä perustuslaki ja mahdollisimman nopeasti ryhdyttäisiin noudattamaan esimerkiksi oikeusvaltion periaatetta. 20 maata on ollut mukana auttamassa tässä työssä ja ensi sunnuntaina määräistä kansanäänestyssä. Olemme pyrkineet tekemään työtä ja auttamaan tässä prosessissa. Olemme 10. heinäkuuta voineet seurata erittäin vakava draama, joka johti sitten kriisin toiseen vaiheeseen. Mitä tuona yönä tapahtui? Joukko hyökkäyksiä, ja myöskin etnisten yhteisön välisiä kahakoita maan eteläosassa, joka muutenkin oli jo kuuhuntatilassa, mutta aiemmin vuoropuhelun kautta oli pystytty hallitsemaan tai hillitsemään tilannetta näiden kilpailevien klaanien kesken. Aina oli pystytty jollakin tavalla hillitsemään aiemmin näitä väkivaltaisuuksia. Mutta nyt sitten väkivalta pääsi valloilleen. Miksikö? Pishkeke ehkä ei ollut liian valppaana. Hän pikemminkin siirtymähallituksen avulla pyrki keskittymään muihin asioihin ja väkivalta pääsi leviämään, yleistymään. Ja väliaikainen presidentti niin ikänä kiinnitti huomiota muihin asioihin ja nyt on ryhdytty vanhan väkivaltaisuuksiin. Vanhat Bakievin kannattajat presidentti Pakievin kannattajat ryhtyvät väkivaltaisuuksiin ja eri puolilta on saatu viestejä, että nyt on, ollaan ryhtymässä suuremman luokan toimiin. Ja nyt herää kysymys myöskin rikollisesta toiminnasta. Rikollisjoukkuetkin siellä toimivat. Oshin alueella on hyvin paljon huumekauppaa, se on huumekaupan keskus. Ja nyt on, on pyritty hyötymään siitä, että viranomaiset ja poliisit on, ovat erittäin heikoilla. Sen vuoksi huumekauppiat ja muut voivat hyötyä tilanteesta. Tämä on eduksi klaanien välisissä kiistoissa ja myöskin rikollisjoukkojen toiminnassa. Uskoakseni tämä on asia, jota täytyy myöskin pyrkiä vastustamaan. Siellä on myöskin eh, radikaalia ja islamisteja, jotka niin ikään aiheuttavat eh, hyvin paljon ongelmia, pyrkivät lietsomaan ihmisiä väkivaltaisuuksiin. Nämä ovat ne kysymykset, jotka me nyt edessämme. Ensinnäkin hallituksen ja instituutioiden legitiimiys ja Kirgisian kyky hallita, Kirgisan kyky hallita omaa maataan me teemme mahdollisimman paljon työtä auttaaksemme heitä, mutta paikallisten viranomaisten täytyy toimia itse ja täytyy kunnioittaa kansan tahtoa. Vaalita, mikäli järjestetään, tarkkailijat ovat paikalla. Tilanne on erittäin herkällä pohjalla. Odire esimerkiksi toimii paikan päällä ja lähettiläs Ferletsä on pitemmän aikavälin tarkkailijaryhmän jo- johtaja. Me tuemme viranomaisia ja etujärjestökin on paikalla. Etujärjestöllä on erittäin voimakas näkyvyys paikalla, paikan päällä. Olemme pyrkineet auttamaan myöskin poliisin voimia sen kapasiteetin, niiden kapasiteetin rakentamisessa ja tasapainon kansaamiseksi. Sitten rajakysymys vielä. Hyvin paljon pakolaisia eli on kulkenut rajan ylitse tuhansia, satoja tuhansia suorastaan on mennyt Uzbekistaniin. Viranomaiset ja eri järjestöt ovat ottaneet pakolaiset vastaan erinomaisella tavalla. Liikehdintä on ollut niin paljon, että tietystikin kapasiteetti on aivan äärirajoillaan. Unionin on pyrkinyt auttamaan tässäkin pakollisten vastaanotto-operaatiossa. Ja nyt on pyritään pikkuhiljaa myöskin palauttamaan, auttamaan ihmisiä palaamaan, mutta toisaalta heitä uhkaa se, että heidän kimpunsa hyökitään ja tämä estää heidän kotiinsa paluta, Joten nämä tuhannet pakolaiset kaiken tämän yhteydessä on tapahtunut rikoksia, suorastaan äh, joukko murhia. Ja tietystikin asioita täytyy tutkia. Hallitus itse haluaa, että tutkintoihin ryhdytään ja myöskin sovinnon aikaansaamiseen. Näiden dramaattisten tapahtumien yhteydessä Kirgisan on kirkasta osoittaneet rohkeutta myöskin ja päättäväisyyttä. He ovat pyrkineet tekemään paikan päällä erittäin paljon työtä. Survivor esimerkiksi on kansalaisyhteiskunnan merkki henkilö, joka on jatkuvasti ollut yhteydessä meihin ja hän on ollut meidän jatkuva yhteistyökumppanimme. Entä sitten tuen jakaminen paikan päälle? Täytyy varmistaa, että tukea saadaan tarpeeksi ja että tuki menee perille turvallisissa olosuhteissa ja siellä pyritään palauttamaan ihmisten elämän normaaliksi. Nyt täytyy ryhtyä jälleenrakentamiseen. Kote, koteja on tuhottu ja vuoropuhelua jälleenrakentamista todellakin tarvitaan. Mikä on sitten unionin rooli? Ensinnäkin unionin ro- poliittinen rooli. Sen täytyy käydä jatkoa vuoropuhelua ja tukea paikan päällä viranomaisia, jotta demokratiaan voidaan palata. Toisaalta humanitaarista apua tarvitaan. Viisi miljoonaa on jo annettu apua sen avun lisäksi, joka on jo paikan päällä. Kuusi miljoonaa euroa vakausvälineestä, alakohtaista tukea, demokratian palauttamistukea, kansallisyhteisöä tuetaan ja myöskin nuorisi, nuorten työllisyyttä pyritään myöskin tukemaan. Tämä kynnyksen vakautta edistävä tekijä. Me teemme erittäin läheistä yhteistyötä YK, etujärjestöjen ja muiden kansallisten järjestöjen kanssa. Kiitoksia puheenjohtaja. Grazie. Kiitoksia tohtori Morell. Petterle. Seuraavaksi hän on Afetin esittelijä Tajikistanissa. Kolme minuuttia. Eh, eh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia herra Morell tästä hyvin selkeästä alustuksesta. Olen samaa mieltä ja voin vain tukea tätä analyysiä. On vain valitettavaa, että viisi vuotta on kulunut kun valta vaihtui, mutta tilanne on vain mennyt huonompaan suuntaan. Tämä on tragedia. Tragedia on johtanut suuren määrään pakolaisia ja sillä saattaa olla vielä vakavampiakin seurannasvaikutuksia, jos kansainvälinen yhteisö ei toimi yhtenäisesti ja dynaamisesti. Olen samaa mieltä siitä, että meidän täytyy saada aikaan demokraattista muutosta, joka jo vuonna 2005 siitä lupailtiin, mutta eipä ole mitään saatu aikaa. Minun vaikutelmani on, että maassa ei olla kovin yksimielisiä siitä, mihin suuntaan pitäisi mennä. Jos ajatellaan myös aluetta laajemmin, niin eipä juurikaan ole suurta innostusta saada aikaan mitään muutosta. Jos kansanäänestys onnistuu, niin sen jälkeen Kirgisia etääntyy presidenttivaltaisesta demokratiasta, niinpä täytyy oikein miettiä, kuinka paljon meillä enää on liittolaisia tässä ajatuksessa, jota olemme ajaneet takaa heidän kehittämiseksenne. Jotkin aika sitten me haliarvemme tilanteen siellä ja olisimme toivoneet, että silloinen hallitus olisi tehnyt vielä enemmän tilanteen parantamiseksi. Nyt on edessämme toinen kuetin kivi. Meidän täytyy pyrkiä vakauttamaan tilannetta. Meidän täytyy pyrkiä ratkaisemaan pakolaiskysymys. Kansainvälinen yhteisö joutuu auttamaan Kirgisiaa. Se joutuu auttamaan myös hyvässä hallintotavassa. Vaikkakin Kirgisia on pieni maa, se voi horjuttaa koko alueen vakautta. Tästä syystä meidän on oltava varovaisia. Meidän täytyy kaikessa tekemisessämme edetä varovaisesti. Toivotan teille menestystä. Kiitoksia edustaja Peterle, Vigenin kolme minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia herra Morelille tästä alustuksesta ja kaikesta siitä työstä, jota toistaiseksi on jo tehty. Sääli, että kovinkaan moni jäsen ei tunnu olevan kiinnostunut tästä keskustelusta. Tämä on kuitenkin yksi tärkeimpiä asioita, joihin meidän täytyy puuttua ajankohtainen sellainen. Minulla olisi pari kysymystä. Kyse on Kirgisian tilanteen arvioimisesta. Uzbekistanin osaltahan on täysin selvää, että parlamentissa ei ole paljonkaan erimielisyyksiä asiasta. Nyt meidän täytyy keskittyä siihen, miten me voimme tukea komissiota ja neuvostoa ongelman ratkaisussa. Kysymykseni on seuraava. Miten te arvioitte tilanteen, joka nyt vallitsee? Katsotteko te, että onko Katsotteko te on mahdollista, että tämä ongelma leviää muuallekin, muihin maihin, koko tähän alueelle? Toiseksi, katsotteko te, että nyt vallassa oleva Kirgisian hallitus pystyy saamaan tilanteen haltuunsa? Tarvitseeko hallitus ehkä tukea ulkomailta käsin? Miten te suhtaudutte ajatukseen, että lähetettäisiin kansainvälisiä joukkoja pitämään järjestystä yllä tuolle alueelle. Joukkoja, jotka voisivat auttaa turvallisuuden ja vakauden palauttamisessa, jota voidaan siis sitten ryhtyä sovinnon aikaansaamiseen ja näihin muihin toimiin, jotka te mainitsitte, esimerkiksi niiden rankaisemisen, jotka syyllistyvät tähän joukkomurhaan. Tärkein asia Uzbekistanin osalta on kenties se, miten suhtaudutaan humanitaariseen tilanteeseen. Miten te arvioitte tilanteen? Pystyykö Uzbekistan selviytymään tästä tilanteesta, joka vallitsee Kirgisian rajalla? Ehkä yli 100 000 pakolaista jopa on siirtynyt Uzbekistanin puolelle. Miten te suhtaudutte saamanne tietoon? EU pyrkii toimimaan paikan päällä ja mahdollisimman nopeasti tukemaan tässäkin työssä, mutta mikä tarkalleen on tilanne ruoanjuuritasolla, koska olemme saaneet eriäviä tietoja eri lähteistä. Ehkä teillä on kaikkein parhaimmat tiedot. Kiitos. Grazie. Kiitoksia Vigenin. Edustaja Hauttala, kolme minuuttia. Ähm. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Varmastikin EU voi tästä ottaa opiksi parissakin asiassa tästä tragediasta. Ensinnäkin me tarvitsemme alueellisen lähestymistavan. Meidän täytyy verota Uzbekistanin, Kazakstanin ja Tajikistanin viranomaisiin kaikkiin yhdessä, että he jotenkin lieventäisivät tätä vakavaa humanitaarista tilannetta. Alueellista Lähestymistapa tarvitaan muussakin yhteistyössä. Toiseksi uskon, että tästä voi ottaa opiksi sikälikin, että jotain ennakkomerkki oli varmaan nähtävissä tällaisesta etnisestä kriisistä. Se oli jo kehkeytymässä, mutta onko meillä siellä silmiä ja korvia? Totta kai ennakkoedellytys sille, että voidaan näitä ennaltaehkäistä, on se, että huomioimme – ihmisoikeuksien puolustajat, järjestöt, he usein pystyvät rakentamaan siltoja ja lieventämään jännitteitä. He voivat myös osoittaa, missä vallan väärinkäyttöä on. Se usein on myös kriisin syynä. Amnesty International on kehottanut avaamaan rajat pakolaisille Kirgisiasta. Herra Morelta kysyisin, hänen mielipiteen tähän näkemykseen, miten EU voisi tätä nyt kiireellisesti viedä eteenpäin niin, että Uzbekistanin, Kazakstanin, Tatsikin viranomaiset välittömästi avaisivat rajansa niille, jotka ovat väkivaltaa paenneet se On yksi esitys, toinen puolestaan se, että he tekisivät yhteistyötä YK virastojen ja muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa pakolaisten suojelemiseksi. Kolmanneksi Amnesty kehottaa kolmea hallitusta tekemään yhteistyötä YK-viranomaisten kanssa niin, että humanitaarisen avun tarjonta onnistuisi niin, että YK on pakolaiskomissaari voisi ottaa tämän tilanteen haltuunsa. Miten EU tukee näitä itsestään selviä vaatimuksia, vaateita kansalaisyhteiskunnan puolelta? Voiko unioni jotenkin herättää henkiin kollektiivisen turvallisuuden järjestön alueella niin, että olisi jonkinlaisia poliisivoimia takaamassa pakolaisten aseman, kun he ovat joutuneet lähtemään maastaan. Kiitoksia hauttala. Ankuraakis, kolme minuuttia. Kiitokset eh, puheenjohtaja. Minä haluaisin myös huomauttaa olevani pahoillani siitä, että ei täällä salissa nyt ole kovinkaan paljon väkeä keskustelua seuraamassa näistä hyvinkin traagisista tapahtumista. Ennen kysymykseni esittämistä Morellille tahtoisin puheenjohtajalle huomauttaa seuraavaa. Minun mielestäni ongelma tämä ongelma osoittaa aivan suoraan sen, minkä olen jo pitkään ottanut esille täällä valiokunnassamme. Eli me elämme uudessa tilanteessa ja on avointa kilpailua, imperialistista avointa kilpailua energiakysymyksistä. Kirkiisiassa me tiedämme olevan yhdysvaltalaisen tukikohdan ja Afganistan on siinä naapurissa ja näin tuolla on selvää epävakautta tuolla alueella. Minä olen täysin samaa mieltä teidän kanssanne puheenjohtaja ja herra Morelin kanssa myös, että tilanne tuossa valtiossa uhkaa syventää epävakautta tuolla alueella ja pahentaa tilannetta. Ja nyt minä esittäisin seuraavan kysymyksen Morelille. Mikä teidän mielestänne on tuon, tuon Kirkistanin etnisen kiistan syy. Itse olette jo sanonut, että on ollut jo ennakkotapauksia, mutta mikä ongelma, ongelman ydin on? Voitteko tästä sanoa meille vielä enemmän? Ja vielä toiseksi tämä tilanne Kirgistanissa liittynee Afganistanin tilanteeseen. Oletteko sitä mieltä? Me olemme kaikki kuulleet, että Afganistanin epävakaisuus syventyy ja syventyy koko ajan ja erityisesti nyt Obaman sopimuksen ja sitten operaatioiden johtajien välisten sopimusten kautta. Ja vielä puheenjohtaja, minä esittäisin senkin kysymyksen, että onko aivan järkevää näitä vaaleja järjestää lyhyellä aikavälillä, kun suuri osa väestöstä ei voi osallistua näihin vaaleihin eikä edes ole maassa. Ja sitten vielä seuraava, lopuksi esittäisin sen kysymyksen, onko teillä selkeitä lukuja esittää pakolaisten määrästä ja niistä, jotka ovat joutuneet maan jättämään. Ja tuntuuko teistä siltä, että nämä ihmiset voivat palata takaisin maahansa? Minä olen lukenut lehdistöstä, että suurin osa eh, pakolaisista kieltäytyy palaamasta kotiinsa, koska heitä pelottaa, he pelkäävät henkensä puolesta ja näin sitten aikovat jäädä Uzbekistaniin ja muihin maihin Venäjälle. Kiitoksia Ankurakis. Nikolai, kolme minuuttia. Kiitokset puheenjohtaja. Epäilemättä Kirkistanin tilanne oli jo aivan ennakoitavissa, koska tiedämmehän, että tuolla alueella on monenlaisia kiistoja ja konflikteja ollut, eikä unioni valitettavasti ole kiinnittänyt näihin kiistoihin juuri mitään huomiota pitkän aikaa. Ja nyt toivotaan, että voitaisiin lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä tämä ongelma ratkaista. Venäjä kuitenkin on nyt kovasti, kovastikin varautunut puuttumaan tähän tilanteeseen, mikä ei tietenkään paranna alueen vakautta. Onko teidän mielestänne YKssa olemassa poliittista yhteisymmärrystä lähettää vakauttamisjoukot tuolle alueelle, siis kansainväliset vakauttamisjoukot tuolle alueelle. Ja mitä Euroopan unioni voi sitten yrittää tehdä? Voiko Euroopan unioni osallistua sitten näihin yhdistyneiden kansakuntien kansainvälisiin joukkoihin? Ja mikä teidän mielestänne Oshin alueen eteläisen, etelä-Kirgisian alueen humanitaarinen tilanne on? Tiedot, joita siellä saa, sieltä saamme, vaihtelevat hyvin kovasti. Joidenkin mielestä kyse on vain sadoista henkilöistä, joidenkin mielestä tuhansista ja joidenkin mielestä vielä enemmistä, mutta joka tapauksessa kyse on humanitaarisesta kriisistä, johon Euroopan unionin varmaankin täytyisi jollakin puuttua ja myös meidän unionin ulkopolitiikan korkean edustajan pitäisi esittää aktiivinen kommentti tästä ja meidän pitäisi vastustaa selkeästi ja näkyvästi näitä tapahtumia tuolla Kirgisiassa ja tarjota sinne myös taloudellista tukea. Ja vielä viimeiseksi esittäisin sen kysymyksen, onko meillä tietoa, tarkkoja tietoja ja lukuja uhrien määrästä? me, me, me virallisten tietojen, saamiemme tietojen mukaan on tietysti aivan selvää, ettei siellä juuri kukaan ole kuollut, mutta mikä on siis todellinen tilanne? Kiitoksia edustaja Nikolai. Nyt seuraavaksi kuulemme tohtori Morellin vastaukset, jos mahdollista kymmenessä minuutissa. Eh, merci, le Kiitos puheenjohtaja. Kiitos hyvät parlamentin jäsenet kysymyksistä, joiden ansiosta voin hiukkasen seikkaperäisemmin tarkastella tätä tilannetta jonka parissa joudumme tekemään työtä vielä aika pitkäänkin. Todellakin, kun se on muutamassa päivässä laajentunut näin pitkälle ja levinnyt myös yli rajojenkin tuolta Laakson alueelta historiallisesti, se on ollut aina läpikulkupaikka, hyvin tärkeäkin sellainen, muutenkin arkapaikka, koska siellä on eri väestön ryhmien edustajia, mutta se liittyy myös vedenjakeluun tai rakennusvälineiden rakenta- toimittamiseen, patoihin, kastelujärjestelmiin. Siis siellä on kovin paljon jännitteitä luovia tekijöitä, unohtamatta myöskään, että siellä on Afganistankin naapurivaltiona. No sitten herra Peterlen kysymyksiin mennäkseni. Miten tällä maalla ei ole mitään yhtenäistä käsitystä omista liittolaisista tai kuka olisi samaa mieltä poliittisen näkemyksen kanssa? No, sanotakoon ihan selvästi, että on aika lailla suuri odotuksia ollut pitkään Euroopassa. Minä olin jo vuonna 1992 suunnitelma Ranskan puolelta. Ja kun ajatellaan tätä pientä maata, Äh, halusi ryhtyä Keski-Aasian Sveitsiksi. Aika hurja toive, kun ajatellaan tapahtumia tänä päivänä, mutta kuitenkin siellä on suuria naapureita tämän pienen maan ympärillä ja se on etsimässä omaa identiteettiään. Eurooppaan lähetettiin tavallaan vetoomus ja se on johtanut konkreettisiin toimiin. Minä muistan TASIS-ohjelman esimerkiksi varsin hyvin ja, ja siellä on pyritty löytämään vastauksia on naapurien naapureita ja vielä pidemmällekin on menty. Kiinaa ei juurikaan tunnettu. Mitä voitaisiin tehdä? Me pystyimme järjestämään kuitenkin operaatioita siellä, mutta se ei välttämättä ollut odotusten tasolla. Ja se, mikä on silmänpistävää, niin aina Kirkistanissa on yksi maa, joka avasi siellä lähetystä. Nyt siellä on noin 15. Saksa ja siellä on myös kyllä Ranskan asian edustaja, on ollut jo muutaman kuukauden Ranskan päätöksellä. Siellä on myös täysivaltainen suurlähettiläs, mutta siellä on vain siis vain kaksi tällä hetkellä, plus eu edustusto, täysivaltainen, mutta sitä ollaan nyt vasta rakentamassa. Siis maa halusi lähestyä hyvin pitkälle Eurooppaa, niin ei kuitenkaan saanut välttämättä sitä vastakaikua meidän suunnaltamme. Kun ajatellaan, että tässä on aikaakin kulunut ja sillä on omat seurauksensa ollut siihen, miten voidaan toimia paikan päällä. Mutta kuitenkin pikkuhiljaa ohjelmat ovat siellä vakiintuneet. EU on tehnyt siellä työtä. Usein annan tämän esimerkin. Siellä on noin kaikkiaan 300 000 valtavassa köyhyydessä, kun maa on köyhä, ja saa, saavat minimitulo, joka liittyy sosiaaliseen vakauttamiseen ja me olemme sitä jo kymmenen vuotta rahoittaneet. Emme ole siis kokonaan loistaneet poissaolollamme. Me olemme kuitenkin siellä vähimmäistulo-ohjelmaa rahoittaneet 300 000 kirkisin hyväksi ja näin olemme jotenkin vakauteen vaikuttaneet, eihän se riitä. Mutta kuka muu on tämän tätä suuruusluokkaa oleva ohjelmaa sillä toteuttanut? Kerrottakoon nyt vain, että pikkuhiljaa Euroopan unionin osallistuminen on kasvanut ja se on nyt myös järjestelmällisempää, varsinkin kun meillä on kolme ja puoli vuotta ollut tämä keski-Aasia-ohjelma. En tässä nyt yksityiskohtiin mene, mutta totean vain, että kyllä me olemme sitoutuneet toimimaan siellä ja odotukset ovat korkealla. No sitten Mitkä ovat poliittiset valintamme, herra Peterle? Sanoisin, että kun ajatellaan, mitä demokratiakokemuksia kokemuksia meillä on tällaisesta presidenttijärjestelmästä ollut, ja se on yhä enemmän presidenttivaltainen järjestelmä, niin Kirgisien valinta tässä perustuslaissa ei ole mikään parlamentaarinen järjestelmä. He käyttävät tätä termiä erottautuakseen, osoittaakseen, että heillä on hiukkasen erilainen lähestymistapa kun on ollut jo kaksi tappiota presidentinvaltaisessa järjestelmässä, nyt hakeutuvat toisen suuntaan. Se on tavallaan sekajärjestelmä meidän näkökulmastamme. He haluavat vahvistaa identiteettiä ja korostavat näin parlamentaarista ulottuvuutta, mutta jos ajatellaan perustuslakin luonnosta nykyisellään, niin edelleen siellä on yleisellä vaalilla valitettava presidentti. Ei silloin voi puhua eh, parlamentaarisesta järjestelmästä, ei tässä saa nyt langeta sanojen ansaan. Se, mikä on tärkeää tässä perustuslakiluonnoksessa, on se, että siinä ajetaan takaa tasapainoista järjestelmää myös valvonnan kannalta, sellainen, joka toimisi. Se, että on valittu parlamentaarinen suunta johtuu siitä, kun äsken puhuin tästä Kirgisian ominaisuudesta se, että ihmiset menevät mielellään kadulle. Tästä katudemokratiasta puhuin, että he esittävät omia etunäkökohtia, näkemyksiä. No, olipa sitten kyse alueellisista, klaanipohjaisista, sosiaalisesta. Ja se tietenkin luo epävakautta keskusteluun. Ja sitten jos keskustelua voidaan vakauttaa, niin se ehkä on nimenomaan parlamentin keinoin ja siellä täytyy vaalijärjestelmää kehittää suhteellisen vaalijärjestelmän suuntaan. Ja siinä varmasti on avain tähän uudistukseen, josta nyt keskustellaan. Olisi kansalliset listat, kynnykset, että päästäisiin sadasta puolueesta pienempään määrään ja voidaan keskittää politiikkaa. Tämä on tämän uudistuksen tarkoitus ja meidän mielestämme se on myös välikäisen hallituksen valinta. Se menee nyt kansanäänestykseen. Hallitus haluaa taata sen, että voidaan äänestää koko maassa. Se on hyvin epävakaata, epävarmaa. Me saamme tästä kyllä sitten tarkkeloita näkemyksiä, mutta tämä on se poliittinen äh, lähtökohta vastaatakseni herra Petterlelle. Herra Vigenin kysymykset seuraavaksi. Uzbekistanin rooli, pakolaiset ja niin edelleen. No, sanotaan ihan selvästi. Ja tässä vasta muihinkin kysymyksiin on arvioita. Siellä on ainakin 400 000 ihmistä, jotka ovat lähteneet kotikonnultaan tai pakolaisina. Käytäkseni pakolaiskomissarin äh, termejä, hyvät menneet hyvin lähelle Uzbekistanin rajan toiselle puolelle tai muutama kilometrin päässä vain rajalta. Siinä on helppo mennä, koska se on yhtä ja samaa laaksoa. Ja raja pelkästään rikkoo tämän omituisen alueen ja niin, että se on tavallaan kolmen maan jakama laakso. Uzbekistan, Kirgistan ja Tajikistan on arvioitu, että siellä on 100, 110 000 pakolaista, jotka ovat ylittäneet rajan. Vanhuksia varsinkin, naisia ja lapsia, jotka ovat lähteneet kodeistaan, jättäneet miesten haltuun, nuorten haltuun, jotka puolustavat koteja. Ja, ja siellä on myös kortteli, porukoita, jotka tätä suojelevat. Ja siellä on kymmeniä tuhansia jo, jotka ovat no ehkä noin 100 000 tai vähän alle tällaisia ihmisiä. Ja sitten tänä aamupäivänä äh, arvio on, että siellä 35 000 henkilöä tästä 400 000 en tee eroja pakolaisia ja, ja maan sisäisin pakolaisten välillä – Ihmiset ovat liikkeellä kuitenkin. Nyt on pikkuhiljaa jo paluu tapahtunut 35 000 osalta, mutta noin 100 000 siellä edelleen on lähellä Uzbekistania ja, ja sitten 300 000 vielä maan sisällä. Totta kai paluu halutaan järjestää mahdollisimman nopeasti. Mitä tulee nyt tähän välittömään hätään, elintarvikkeet, terveys, vesi, niin se on taattu jotakuinkin. Molemmilta puolelta tulee kyllä kapasiteettia. Kansainväliset järjestöt ja kansalaisjärjestöt tekevät työtä. Minulla on ainakin todettu, olen nyt yhteydessä suoraankin viime aikoina heihin aika tyydyttävissä oloissa. Viranomaiset ovat Uzbekissa ottaneet hyvin vastaan ja Uzbekin puolella varsinkin, että voidaan vastaanottaa apua pakolaiskomissaario näiden tapahtumien jälkeen. 2005 varsinkin enää ei ole ollut paikan päällä Uzbekistanissa ja on toiminut PNUDin kautta tai UNICEFin kautta. Mutta pakolaiskomissio on nyt paikan päällä ja saa sinne lentokoneita ja pystyvät toimimaan tyydyttävissä normaalissa olosuhteissa. Nyt on syntymässä tavallaan uudelleen operatiivinen tilanne tälle tärkeälle järjestölle. Punainen ristikin pystyy toimimaan, lääkärit ilman rajoja, moni muukin järjestö on paikan päällä. Toisin sanoen, jos ajatellaan tarpeita tai mahdollisuuksia tehdä työtä, niin ne on selvästi pystytty yksilöimään. Se tehdään yhteistyössä viranomaisten kanssa. Uzbekkien puolella nimittäin kaikki on toimintakykyistä. Mitään merkittävimpiä ongelmia ei ole. Ehkä tilapäisesti rajaa on jouduttu sulkemaan, koska vastaanottokapasiteetti on mennyt täyteen. Tämä nyt voi sanoa sen verran, mitä tulee Uzbekistanin tilanteeseen tilanne on mutkikkaampi, koska viranomainen, viranomaiset ovat heikentyneet Kirkesian puolella, Osis ja, ja muuallakin. Tilanne on nyt kehkeytymässä parempaan suuntaan. Nyt siellä on viranomaisketju syntymässä, on on käynyt paikan päälläkin, tilapäinen presidentti siis, aika urheastikin, koska se on hyvin ja jännitteitä on paljon, mutta hän on käynyt sairaaloissa, kaupungeissa ja pyrki ottamaan kaiken haltuunsa. Barrigaarit, jotka ovat puolustaneet itse itseään, ovat yhä hankalammassa asemassa. Ne on kuitenkin nyt pystytty purkamaan, jos ei poliisi välttämättä toimi tyydyttävällä tavalla, mutta ainakin normaali liikkuminen on nyt toteutumassa. Nyt muslimat mennä Oshin. Totta kai tilanne on jännitteinen, ei se normaali ole, mutta se, että voidaan pikkuhiljaa palata normaaliin elämään, siihen suuntaan olla menossa ainakin, käsittääkseni se on nyt tärkeää. Tässä on ehkä tärkeimmät seikat, jotka on syytä olla esille. Siellä oli vielä puheenjohtaja kysymys, joka liittyi vakausvoimien läsnäoloon. Rova Nikolain kysymykseen. me ole vielä niin pitkällä. Se kuuluu turvallisuusneuvostolle. Venäjän täytyy olla varoinen tässä myös. Ja tässä täytyy toimia suoraan poliittisesti, tavallaan tukea humanitaarisestikin. Me olemme Euroopan unionin puolelta siinä mukana. Me voimme kyllä tukea, auttaa, taata turvallisuus. Mutta päätöksenteko on käynnissä. Sitten kun toimitaan, niin se on etyj. Viinissä, jos ajatellaan poliisivoimia, sekin on aika tärkeää. Tässäpä ne osatekijät, jotka voin teille vastauksena antaa. Kiitos. Kiitoksia, tohtori Morel. Tällä välin on tullut vielä pari kollegaa, Gomes ja Paletski, jotka saavat kumpikin kaksi minuuttia esittääkseen kysymyksen. Niin, että meillähän oli aikaa puolen päivän asti. Euh, Herra lähettiläs, minä ymmärrän kyllä, mitä te sanoitte. Ja totesitte, että pikemminkin etujärjestö on se, jonka täytyy mennä paikan päälle toimimaan komission ominaisuudessa. Mutta tässä yhteydessä, mitä Euroopan unionin sitten kuuluu tehdä? Tietystikin pyrki, voisimme pyrkiä vaikuttamaan turvallisuusneuvostoon niin, että se lähettäisi turvallisuutta ylläpitäviä joukkoja paikan päälle. Tietystikin etujärjestö toimii paikan päällä, mutta eikö Euroopan unioni yhdessä alueen maiden, erityisesti Venäjän kanssa, pyr- voisi pyrkiä vaikuttamaan tilanteeseen? Miksi Venäjä on sitten ollut niin vastahakkoinen? Se ei ole vastannut väliaikaisen kirkisen presidentin pyyntöihin. Entä sitten Kiina? Se on sulkenut rajansa ja todennut, että myöskin kauppa Kirgiakansan kanssa on keskeytettynä. Miten te suhtaudutte tähän pidemmällä aikavälillä? Eikö voitaisi löytää ratkaisu siten, että ryhtäisin pohtimaan uudelleen Kirgisian rajakysymystä. Rajahan on vaihdet muutettu viime vuosien aikana Kiinan hyväksi. Eikö tätä voisi uudelleen pohtia, tätä rajakysymystä? Kiitoksia edustaja Gomez Palechkis. Kaksi minuuttia. Mr. Chairman, I would like to... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin esittää teille kysymyksen. Olisin kuulla, mikä teidän mielipiteenne on näiden traagisten tapahtumien suhteen Kirgiesiassa. Miten nämä tapahtumat tulevat vaikuttamaan mahdollisesti koko alueen tilanteeseen ja vakauteen naapurimaihin, Kazakstaniin, ehkä jopa Uzbekistaniin, Tajikistanin, Turkmenistaniin? Ja mikä rooli sitten sitten on radikaali muslimeilla näissä tapahtumissa koko alueella. Kiitos. Kiitoksia, edustaja Palecki. Voisitteko vastata tohtori Morel? Eh, niin, minä pyrin nyt nopeasti käsittelemään näitä kahta kysymystä, etenkin etyjistä. Minä sanoin jo alkajaisiksi, että me teemme yhteistyötä erityis, YK edustajan Jansikin kanssa ja eh, hänen nimensä nykyisin on Jan hän on tuolla alueella ja sitten myös Etyjin Afganistanin kriisi edustajan kanssa, joka vastaa myös Kirkisiasta ja sitten myös minä teen työtä tuolla. Me olemme alusta lähtien kokoontuneet heti kolmen päivän jälkeen tuon Bishikin äh, draaman jälkeen ja teemme jatkuvasti yhteistyötä ja koordinoimme toinen toistemme työtä, joten ei ole kyse siitä, että olisi joku tekemässä jotain työtä ja joku toinen, vaan me koordinoidusti teemme tätä yhteistä työtä ja näin sitten pyrimme välttämään sitä, että tehdään päällekkäin tätä työtä ja välitetään milloin minkäkinlaisia viesteitä ja viestejä siihen, jotka menevät sitten aivan ristiin. Joten me pyrimme yhdistämään tämän viestin, koska mehän olemme samalla tavalla kaikkia asioita arvioineet ja samalla tavalla näin voimme sitten tarjota tällaista perusteltua tietoa ja perusteltua mielipiteettä ja tässä hyvässä työnjaossa. Eli tämä nyt on tämä johdonmukaisuus meidän työssämme ja näin sitten esimerkiksi poliisikysymyksissä ja turvallisuuskysymyksissä ja hallituksen turvallisuusjoukkojen uudelleenhallintamahdollisuudessa me no, mahdollisimman nopeasti haluamme käyttää erityisesti etyjä. Etyj on tietysti paras tässä tekemään työtä ja me käymme sitten keskusteluja näistä asioista nopean toteuttamisen edistämiseksi ja sitten tietysti tuemme tätä. Siellä on sata, satoja henkilö, suurin piirtein sata henkilöä ja 50 asiantuntijaa E, tekemässä yhdessä työtä ja tukemassa poliisivoimia, ei suoraan välttämättä toimimaan tuolla e, alueella, vaan e, auttamaan tätä työtä. Eli poliisi, tuo miliisi, ja, joka siis on tuo santarmilaitos, ja sitten nämä muut turvallisuusjoukot ovat suorastaan pirstaloituneet tämän draaman jälkeen. Ja tässä ikään kuin koko tuo komentoketju ja auktoriteettirakenne purkautui kokonaan. Ja, nä, ja myös monet miliisit eh, menettivät henkensä eh, kevään aikana. Ja tämä tietysti eh, hankaloitti tilannetta, joten eh, nyt eh, näyttäisi siltä, että pikkuhiljaa päästäisiin väliaikaisen hallituksen toimin eh, uudelleen näihin tähän järjestykseen. Ety, on paras auttamaan tässä, tätä, tässä työssä ja tietysti Euroopan unioni auttaa sitten Etyjin kautta yhteisiin, yhteisiin viestein tässä keskustelussa Venäjästä. Sitten tästä kysyttiin, miksi Venäjä Venäjällä on ne ja ne varaumat tähän asiaan. No, me olemme käyneet keskustelua sitten näistä eh, itseisten yhteisön sisällä eri muutoksista ja varsinkin siitä, että kun on pystytty eh, välttämään tällainen brutaali verenvuodatus, meillähän on ollut tällaisia ennakkotapauksia, me haluamme välttää tällaisten, tällaisten to, toteutumista uudelleen ja välttää erityisesti sitten sisällissodan syntymistä, jos ajattelemme esimerkiksi sitä, mitä tapahtui valko ja Lukashenkon johdossa. Ja sitten taas Bakijevin toimintaa Minskissä. Eli meillä on olemassa tällaista IVin sisäistä tietoa näistä asioista jo. Ja nyt kun kriisin toinen vaihe laukesi tämän etnisen konfliktin vuoksi etelässä on ollut johdonmukaista Venäjän puolelta toimia tämän CSTO, eli tällaisen turvallisuusyleissopimuksen pohjalta. Eli tässä siis toimitaan ulkopuolisten, ulkopuolisten uhkien torjumiseksi, eli mitään ei ole ajateltu puututtavan tuohon kansalliseen sisäiseen kriisiin. Ja näiden suuntaviivojen pohjalta on toimittu, eli ei toimita suoraan tuolla, tuolla kansallisessa tilanteessa. Eli tämä tästä. Ja sitten Kiina, Kiinasta sen verran, että Kiina on heti tuosta 7. päivästä huhtikuuta lähtien, jolloin oli kaikenlaista, kaikenlaisia erinäisiä Äh, Bakiefin äh, omaisuutta ja, ja muuta vastaan kohdistuneita iskuja ja kiinalaisia kauppoja vastaan kohdistuneita iskuja, niin Kiina on pysynyt hyvinkin äh, hiljaisena ja, ja näissä, näissä, näissä kysymyksissä, mutta tämä on joka tapauksessa hyvin arkaluontoinen asia. Kiina tietysti tahtoo suojella omia kansalaisiaan. 300 kiinalaista on evakuoitu viime vuosien aikana juuri tuota, viime päivien aikana tuota Oshin alueelta. Ei ole varsinaisesti suljettu tuota Kiinan rajaa, mutta tietysti kauppavirrat ovat heikentyneet ja hiljentyneet ja Kiinan alue, Kiinan, kiinalaisia tuotteita tuolla alueella, tuolta alueelta ei nykyisin juuri helpolla saa. Eli tässä nyt sitten kysymykset, eh, vastaukset näihin kysymyksiin ja sitten Palinskille alueesta ja sen naapureista. Kazakstan on pyrkinyt eh, nyt eh, tietysti tässä toimim- näyttelemään tärkeää roolia, koska sehän on tietysti naapurivaltio ja myös Etyissä mukana ja on ollut tietysti yksi tärkeimmistä eh, tekijöistä ja me, me olemme koko ajan yhteydessä myös Kazakstanin yksi meistä kolmesta erityisedustajasta. Kazakstan on sulkenut rajansa pelätessään tämän siirtymistä myös Kazakstaniin ja, ja näin siis Kirgisian ja Kazakstanin välinen raja on, on suljettu. Se on sitten ajoittain avattu tietyin, tietyistä paikoista, mutta tämä asia on hyvin hankala, eh, varsinkin Kazakstanin rooli naapurina Uzbekistanista sen verran, että tuo raja, tuota rajaa valvotaan tarkoin ja pakolaiset, pakolaisia on hyväksytty Uzbekistaniin ja hyväksytään pakolaisten palaaminen takaisin Kirgisiaan, mutta Uzbekistanilaiset ovat myös pää, ovat kieltäneet omien kansalaistensa mm, kulun Kirgiisiaan, jotka olivat menossa puolustamaan veljiään ja uzbekistanilaisia, uzbekistanista vähemmistöä Kirgiisiassa, joten tämä olisi saattanut sitten vielä leimahtaa enemmänkin. No sitten näistä naapureista, Kirgisian naapureista vielä viimeiseksi Tajikistanista ei mitään erityistä mm, painetta ole näkynyt, mutta Tajikistanista kuitenkin on tullut tällaisia ääriviestejä, ääriliikkeiden viestejä, eh, jotka noudattavat tällaista gerillan johdonmukaisuutta, sissi, sissilogiikkaa. Ja, ja, ja sitten ö, tässä joudutaan, ö, käytetään näitä huumekaupan reittejä, eli huumeita vaihdetaan aseisiin. E, tämä on tällaista uskonnollista, sotilaallista ääritoimintaa, e, jotka, joita, jotta sitten yritetään torjua Uzbekistanin tai Tapsikistanin hallinnon voimin. Eli tässä on selkeä krii, selkeät kriisin siemenet kylvettyinä. No lopuksi sanoisin, että tämä yhteiskunnallinen tilanne Kirgistanissa on hyvin hankala. Julkinen valta on hyvin heikossa asemassa ja tämä Afganistanin konflikti näiden ääriliikkeiden tai huumekaupan myötä voi laajentua ja se, sitä voidaan pelätä vielä ja nämä ja tämä aiheuttaa suurta, suurta epävakautta tuolla Oshin alueella. Ja siinä meidän täytyy todellakin tehdä työtä. Kansainvälistä apua on sille tarjottu ja viety. Tässä hyvinkin vakavassa tilanteessa me pyrimme jo sovittelemaan tätä tilannetta ja ryhtymään jälleen rakentamiseen, jotta me voisimme välttää tämän kriisin laajentumisen tulevaisuudessa. Euroopan unioni yhdessä tekee siis työtä näiden muiden naapureiden ja mainitsemien järjestelmien järjestöjen kanssa ja teemme kovasti työtä ja me olemme viime vuosien aikana Keski-Aasiassa tehneet työtä ennenkin ja näin me voimme nyt lunastaa paikkamme tässä työssä tälläkin hetkellä. Kiitoksia. Kiitoksia tohtori Morell. Näin ajoissa päätimme tämäkin keskustelun. Tämä oli varmasti hyödyllinen ja mielenkiintoinen tapaaminen. Näin voidaan seurata näitä dramaattisia kehityskulkuja. Jotain myönteistäkin on kuitenkin nähtävissä. Kiitokset myös kollegoille, jotka puhuivat tässä keskustelussa. Bakhtiar Guljamovelle myös kiitokset. Uspekki suurlähettiläs. Valitettavasti meillä nyt ei ole tilaisuutta antaa hänelle puheenvuoroa, mutta on kerrottu, että hän voi kirjallisesti myös puheenvuorossa toimittaa ja kertoo näistä vaikeista tilanteesta, jossa hänen maansa on, kun siellä on jopa 400 500 000 pakolaista hänen maansa lähettyvillä. Näin saamme lisää aihetta miettiä tätä asiaa ja miten lieventää humanitaarista hätää. Viiden minuutin tauko ja sitten jatkamme laajennetun puheenjohtajiston siellä vielä tärkeimmät Puolueet ja tärkeimmät koordinaattorit puuttuvat paikalta. Viisi minuuttia.